Right. No niin, voimmeko nyt aloittaa? Voisitteko nyt kuunnella? Minulla on nyt ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tämän iltapäivän kokoukseen. Tarkoituksena on aina aloittaa niin täsmällisesti kuin vain mahdollista. Olemme nyt hieman myöhässä. Olisin kiinnittää teidän huomenna siihen tosiasiaan, että meidän täytyy lopettaa kello 17 kokouksemme, koska meillä on tämän jälkeen yhteinen kokous toisen valiokunnan kanssa. Meillä on aikataulu ja minulle kerrottiin, että meidän täytyy kerta kaikkiaan tiukasti pitäytyä annettuun aikatauluun. Heti alussa puheenjohtaja Jean Artui pahoittelee sitä, ettei päässyt paikalle. Hänen pitäisi tulla paikalle kello 16.30. Hän on Ranskassa tällä hetkellä ja tulee paikalle niin pian kuin vain mahdollista. Siksi menemme nyt kohtaan yksi, esityslistan hyväksymiseen. Kiinnittäisin huomioon siihen, että kohta 17 esityslistalla otetaan hieman aikaisemmin. Monika Holmajer tulee paikalle kohdan yhdeksän jälkeen huomisaamuna. Eikä kohta 17 käsitellään heti kohdan yhdeksän jälkeen huomisaamuna. Onko mitään vastalauseita tähän muutokseen? Ilmeisestikään ei. Nyt toistaisin viestin, joka liittyy aikataulun huomisaamuna meidän on määrä valittaa neljä varapuheenjohtajaa valiokuntaan kello yhdeksältä, joten voisivatko kollegat nyt, mikäli haluat osallistua vaaliin, tulla paikalle kello yhdeksältä huomisaamuna. Toistan, meidän täytyy pitäytyä aikataulussa myöskin tänään. Puheenjohtajan ilmoitukset. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Joten suoraan kohtaan kolme. Horisontti 2020 ohjelman täytäntöönpanon arviointi, sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella. Esittelijämme on edustaja Turvalds. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mukavalla esittelynä tässä asiassa Horisontti 2020 strategiasta Horisontti on aika tär- onnistunut ohjelma, joka tuo selkeää EU-lisäarvoa. Jokainen euro, joka käytetään innovointiin ja tutkimukseen, synnyttää noin 11 euroa suoria tai välillisiä taloudellisia vaikutuksia innovoinnin, tekniikoiden ja tuotteiden avulla. Onnistumisaste ei ollut, ollut niin hyvä horisontissa kuin aikaisemmissa ohjelmissa, mutta tähän vaikuttaa monet tekijät ensinnäkin. Hakemusprosessi on erilainen kuin aikaisemmin. Siinä äh, lasketaan hakemukset uusiksi ja tämä tietysti, synnyttää aika paljon kaksinkertaista työtä sitten toiseksi. EU-tason rahoituksen määrä on lisääntynyt, kun budjetit kansallisella tasolta ovat laskeneet. Ensimmäinen osa ongelmasta on asia, jota ja komitea komissio tulevat käsittelemään. Toinen osa taas kuuluu meille budjettivallan käyttäjinä. Euro 2020 strategia selkeästi toteaa, että meidän pitäisi pyrkiä antamaan kolme prosenttia BKTstä tutkimukseen ja innovointiin Tämä on yhteinen tavoite e, sekä EU- että kansallisella tasolla. Mutta jos talousarvioita leikataan kansallisella tasolla, EU-tason budjettia pitäisi lisätä, jotta täytetään tämä tavoite. Ja tämä luonnollisesti on aika vaikea kysymys, kun e, paineita on monia budjetissa kaiken aikaa. Tämä koskee myös seuraavaa puiteohjelmaa horisontin jälkeenkin, koska meidän pitää yrittää saada rahoitus mahdollisimman korkealle tasolle johtuen kaikki viittaukset puuttuvat vielä esirahastoon, koska tässä täytyy kertoa tiivistekstiin, mutta kuitenkin olemme kaikki tietoisia siitä, että nämä leikkaukset eivät olleet tervetulleita parlamentissa ja minä itsekin olen tehnyt tarkistuksen, että nämä otettaisiin mukaan. Olen myös odottanut tämä, äh, mitä tapahtuu Brexitin kohdalla, koska yhdistetty kuningaskunta ei ole ryhtynyt vielä viralliseen prosessiin, mutta ilmeisesti sitten ensi viikolla. Horisonttistrategia tulee olemaan tärkeä osa tulevia Brexit-neuvotteluita. Kuitenkin Brexit tulee vaikuttamaan myös seuraaviin puiteohjelmiin kun yleinen talousarvio voi olla vain yksi prosentti korkeintaan EU-BKTstä, ja kun kuningaskunta poistuu, niin rahaa jää vähemmän talousarvioon. Onko siis mahdollista jättää tutkimus ja innovointi, tai pysyykö se samalla tasolla vai osallistuuko, tai yhdistetty kuningaskunta vielä seuraavaan puiteohjelmaan. Sitä me emme vielä tiedä. Mm, joskus joku on sanonut, niin on sanottu, että on näitä tunnettuja, tuntemattomia tekijöitä ja toisinpäin, joten olemme nyt sitten tässä tilanteessa. Sitten tarkistuksen aikaraja on torstaina, aikaa siis ei ole kovinkaan paljon. Tässä kaikki minulta tällä kertaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you, Mr. Rapporteur. And... Um, Kiitos esittelijälle tästä lausumasta. Nyt uh, keskusteluun José Manuel Fernandes ensimmäisenä. Obrigado, Presidente. Eu queria uh, referir... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Olen lähes kaikesta samaa mieltä, mitä kuultiin, mutta täytyy muistaa, että meille itse asoittavamme tavoite ohjelmassa Horisontti 2020 oli sen kaltainen, että meidän piti varata kolme prosenttia BKTstä tutkimukseen ja teknologiseen innovaatioon. Ei tämä nyt ollut niin yleinen sitoutuminen, vain nimenomaan yrittäjien kohdalta, yksityiltä sektorilta tuleva sitoumus. Eli näin se sille käsittää sen, että kansallisia budjetteja ja rahastoja pitää tarkistaa, jotta voimme todella pitää kiinni tästä sitoumuksesta. Minun omassa maassani on paljon tämänkaltaisia instrumentteja, mutta horisontti 2020 kahdeksalla miljardilla budjetilla on ihan hyvä, jotta voimme ennakoida kasvua ja teknologista kasvua, mutta meidän täytyy siis soveltaa tätä horisontti 2020 uuteen tilanteeseen, mutta komissio on tähän mennessä toiminut hyvin, sen takia on tärkeää laajentaa Horisontti 2020 ohjelmaa PK-sektorille. Meillä on erityisinstrumentteja PK-sektorilla. Niitä ei saa unohtaa myöskään sitä, että PK-yritykset ovat eu talouden selkäranka. Horisontti 2020 Äh, on sen luontoinen, että meidän pitäisi sen avulla pystyä ottamaan vastaan haasteet, esimerkiksi väestön kasvun tilanteen muuttuminen ja myös siis saada äh, yhteiskunta inklusiivisemmin mukaan. Tämä on ohjelma, jota tuemme, mutta, mutta sitä pitää muuttaa ja nostaa rakennerahastojen avulla eikä jäsenvaltioiden rahoituksen avulla, vaan sitä pitää myös sopeuttaa täydentäviin ohjelmiin, joissa otetaan huomioon inklusiivinen elementti. Me tarvitsemme myös Junckerin ohjelmaa tähän. On erittäin tärkeää, että pystymme takaamaan tämän täydentävyyden ja synergian eri rahoitusinstrumenttien välillä. Me olemme nähneet toiminnassa, että EFSI sillä on hyviä vaikutuksia. Se on todella, ja sen avulla voitu todella päästä tavoitteisiin horisontti 2020 ohjelmassa jo tähän mennessä, mutta sen pitää myös palvella yhteiskuntaa näin. Thank you very much. Kiitoksia. Eudar Olkaa hyvä. Kiitos presidente, muy brevemente lo primero. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi ensinnäkin varjoesittelemme puolesta. Hän ei pystynyt tulemaan, mutta halusi että minä hänen nimissään hiukan kommentoin. Ensinnä kiitän tietenkin esittelijä Turvaltsia hänen lausunnostaan. Pitkälti olemme samaa mieltä yleisesti ottaen hänen ehdotuksistaan, ajatuksistaan Horisontti 2020 on ohjelma, joka on aika paljon huomiota budjettivaliokunnassa ja olemme seuranneet sen täytäntöönpanoa, toteutumista, eikä vain budjetin kannalta katsottuna, vaan todellakin mietimme näitä tavoitteita, jotka asetimme, mutta luonnollisesti täällä olemme kiinnittäneet paljon huomiota siis tähän tietysti rahoitukseen. Olemme pitkälti samaa mieltä ehdotuksista, joita herra Turvas ehdottaa ja millaisia parannuksia hän halusi tehdä horisontti 20 20. Olisi myös mielestäni tärkeää ottaa esille ennen kaikkea alkuperäinen tavoite horisontti 20, joka liittyy osaamiseen, tieteelliseen e, huippuosaamiseen ja mielestäni tämän pitäisi täällä myös näkyä. Toisaalta meistä on myös tärkeää kiinnittää huomiota komission ehdotukseen European Innovation Council, Euroopan innovointiin neuvostosta ja miten se taas toimii yhteen Euroopan tutkimusneuvoston ja COSME-ohjelman kanssa yhteen. Miten nämä kolme ohjelmaa vaikuttavat osallistumiseen, PK-yritysten osallistumiseen sitten vielä lopuksi tämä vielä rahoituksesta. Tästä kyllä olemme puhuneet jo monta kertaa tässä valiokunnassa ja erityisesti silloin, kun keskustelimme esirahoituksesta täällä tässä valiokunnassa olemme olleet varsin kriittisiä ja yritämme muuttaa tätä ehdotusta eikä käytettäisi horisontti 2020 ohjelmasta rahaa. Esirimme kuitenkin tiedämme, että meillä yksi prioriteettikysymys on budjettikysymyksessä aina ollut se, että pikkuhiljaa yritetään palauttaa tätä rahaa, joka tästä horisontti 20 on otettu pois, koska niin kuin alun perinkin sanoimme, tämä oli meistä virhe ottaa varoja sellaista ohjelmasta, joka pyrkii tieteelliseen erinomaisuuteen, osaamiseen, sitten sieltä se rahaa esiriin, vaikkakin niitäkin varoja voitaisiin käyttää samantyyppisiin kysymyksiin ja erilaisiin hakeisiin ja ohjelmiin. Mutta eivät ne kuitenkaan ole samoja projekteja. No joka tapauksessa näillä pikkukorjauksilla olemme pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. Kiitos. Thank you, Kiitos Eidar. Haluatko kukaan muu puheenvuoron tähän keskusteluun? No, sen tapauksessa annan puheenvuoron vielä esittelijälle, mikäli hän haluaa vielä lopuksi kommentoida. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Uskon, että meidän pitäisi tarkastella suunnitelmaa seuraavaksi puiteohjelmaksi. Katsoin komission verkkosivulta tietoja seuraavasta puiteohjelmasta. Jotakin siellä on tapahtumassa, mutta kuinka paljon ja mihin suuntaan, sitä en oikein saanut selville, en oikein ymmärtänyt, missä mennään tämän suhteen. Ja kaikkein suurin ongelma on tietystikin se, mitä tulee tapahtumaan talousarviolle sitten, kun kuningaskunta ei ole enää mukana. Ja meillä on muitakin paineita, satelliitit, ikään kuin äh, kaventavat meidän Lebensraumiamme, elintilaamme budjetin osalta. Tilanne on kovin tiukka. Ja kun kuuntelin, mitä Jose Manuel ja Eder sanoivat, että tuntuu siltä, että olemme pitkälti samaa mieltä tärkeimmistä seikoista. Tämä pätee PK-yrityksiin ja kaikkiin muihinkin seikkoihin, jotka meidän pitäisi yhdessä saada hoidettua kuntoon. Thank you. Kiitoksia esittelijälle. Konsensus tuntuu vallitsevan siitä, että horisontti 2020 on erittäin tärkeä eu talousarvionkin yhteydessä. Brexit tai ei Brexittiä. Joka tapauksessa rahoitus tulee olemaan tiukkaa. Seuraavat monivuotiset rahoituskehykset tarvitsevat vielä uutta tarkastelua, että varmistetaan lisäarvon syntyminen. Samalla täytyy varmistaa, että uusista prioriteeteista voidaan pitää huolta. Horisontti 2020 vaikuttaa minun nähdäkseni kaikkein tärkeimmältä seikalta, joka liittyy kasvuun ja työllisyyteen ja niiden aikaansaamisen. Henkilökohtaisesti katson, että horisontti 2020 on äärimmäisen tärkeä yhden kuningaskunnankin kannalta. Tämä on täysin henkilökohtainen kantani, mutta toivon todella, että kahden kolmen vuoden kuluttua havaitsemme, että yhdistynyt kuningaskunta edelleenkin täysimittaisesti osallistuu ja myöskin rahoittaa Horisontti 2020-ohjelmaa. Jotkut teidän huolistanne eivät välttämättä toteudu. Kiitoksia kuitenkin näistä kommenteista. Ja pieni muistutus aikataulusta. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 23. maaliskuuta kello 13 mennessä 23. maaliskuuta kello 13 mennessä. Äänestys budjettivaliokunnassa on 25. huhtikuuta. Ja ITRE-valiokunta, joka on vastuuvaliokunta, äänestää 29. toukokuuta. Kiitoksia. Turning to item four. Sitten kohta neljä esityslistalla. Meidän on määrä keskustella ennakkoarvioista tulosta ja menoista vuodeksi 2018. Pääluokka 1 Euroopan parlamentti on kyseessä. Esittelijä olen minä itse. Muutama kommentti kollegoille näin aluksi. Meillä on ollut jo joukko kokouksia varjoesittelijän kanssa ja kiittäisin heitä heidän panoksestaan Kävimme erittäin rakentavaa keskustelua useassa kokouksessa jo, ja tilanne on seuraava. Tapaamme kaksi varapuhemiestä kuudesi, puoli seitsemältä tänään illalla. Olen hieman yllättynyt siitä, että budjettivaliokunta ei ollut mukana puhemiesten kokouksessa. Yleensä olemme olleet mukana keskustelemassa ehdotuksista, jotka liittyvät talousarvioon, Yllättää että emme ole puhemiestössä mukana. Minua hämmästytti myöskin hiukan se, että puheenjohtajakokous teki päätöksen, että mitään täysistuntokeskustelua ei järjestetä parlamentin ennakkoarvioista. Tämäkin on yllättävää. Lionan voidessani kertoa, että varjoesittelijöiden kokouksessa sain tukea valiokunnalta. Tarkoituksena on ensin palata maksujen tasoon ehdotus, jonka teemme, noudattaa valiokunnan perinteitä, eli 20, alle 20 prosenttia otsakesta 5 on rajana. Tavoitteena oli, että aina kun lisäyksiä tehdään, ei mennä yli inflaatiotason, joka on 1,7 prosenttia. Nyt tehty ehdotus, nyt on olla vasta alkumetreillä, mutta nyt tehty ehdotus on sellainen, että kasvu olisi 0,95 prosentin luokkaa. Kysymykset, joista on keskusteltu tämän talousarvio menettelyn yhteydessä ovat kiinteistökysymykset, PHS-rakennus, turvallisuus, vuoden 2019 Eurooppa-vaalit ja niiden valmistelu ja tiedotuskampanja, joka täytyy etukäteen rahoittaa. Osa tuosta rahasta tullaan käyttämään vuonna 2018 jo sekä kirjastopalvelun digitalisointi. Nämä ovat ikään kuin otsikoita. Varjoesittelijät ovat näistä tietoisia ja niistä on keskusteltu. Ja toivottavasti varjoesittelijät tietävät, että tänään menemme ensimmäiseen sovitteluun puhemiesten jäsenten kanssa kello puoli seitsemältä. Olen saanut 204 tarkistusta toistaiseksi alkuperäiseen mietintöön. Nyt ollaan käymässä läpi näitä tarkistuksia. Kiitoksia kaikille tarkistusten jättäjille. Tässä vaiheessa ilomielin annan puheenvuoron valikunnan jäsenille poliittisten ryhmien edustajat ensin. Jose Manuel. Muito obrigado. Permita-me que comece, Sr. Presidente, por... Eh, Kiitos puheenjohtaja. com a qualidade. Haluan ensinnäkin kiittää työstä, jota on tähän mennessä tehty. Ja tästä lau- mietinnöstä annettu lausunto ja tavoitteista, jotka olemme itsellemme kirjanneet, mutta meidän täytyy muistaa, että meidän budjetissa on aina kyse investointibudjetista, 94 prosenttia investointeja, 6 prosenttia menoista on toimielinten toimintaan menevää Raha, Eli tässä näin kokonaisvaltainen budjettikatsaus koko EUlle lukuina. Mutta meillä on siis 6 prosenttia toimielimille, parlamentille. Osa on aina ollut mm, useiden, hyökkä, hyökkäysten kohteena, mutta meillähän on omat tavoitteemme. Me haluamme taata erittäin laadukkaan työn lainsäädäntötyössämme lainsäädäntö ei, ei ole ehkä, jos ei ole laadullisesti hyväksyttävää, niin silloin lainsäädäntö on lisää kuluja veronmaksajalle. Onneksi meillä on loistavia neuvonantajia, loistavia avustajia, meillä on loistava sihteeristö kaikissa valiokunnissa, kaikissa poliittisissa ryhmissä. Meillä on tietämistä taitoa, meillä on loistavia tulkkeja ja kääntäjiä. Mutta valitettavasti joskus löytyy huolimattomuutta. Eli 94 prosenttia budjetista menee investointeihin, eli siis 6 prosenttia toimielinten toimintaan. Tiedättekö te esimerkkejä teidän maistanne, maistan esimerkiksi puheenjohtajat ja yhdistyneestä kuningaskunnasta, että 6 prosenttia budjetista menee hallintokuluihin? En tiedä, onko teidän maassanne tämän kaltaista toimielintä. Ainakaan omasta maastani en löydä sellaista, joka pyörisi 6 prosentin budjettiosiolla hallitus, hallintokuluihin. Mutta mutta no, tämä on siis 6 prosenttia kaikille toimielimille, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, neuvosto. Ja näistä 6 prosentista parlamentti käyttää alle 20 prosenttia omiin menoihinsa. Kaikki, mikä kuuluu EU-budjettiin, niin meidän täytyy paremmin viestittää tästä Euroopan unionin kansalaisille. Eh, jotta he todella olisivat kiinnostuneempia tulevista Euroopan vaaleista. Osallistumisprosentti olisi suurempi ja voisimme käydä todellista kunnollista kampanjaa. Meidän täytyy rohkaista kansalaisia, kannustaa heitä tulemaan vaaliurnille äänestämään. Kos, mutta jotta siihen päästäisiin, niin meidän pitäisi ratkaista muutamia ongelmia, joihin törmäämme yhä tänä päivänä, liittyvät turvallisuuteen rakennuksissamme, mutta meidän täytyy myös ajatella kyberhyökkäyksiä ei budjettia voi tässä vetää nollalinjalle. Meillähän on nyt budjetti meneillään, jos ajattelemme esimerkiksi kiinteistöpolitiikkaa, remonttipolitiikkaa. Mm, tässä on kyse budjetista, jolle pitää taata jatkuvuus. Ja minä voisin viitata tässä myös niihin sitoumuksiin, joita on tehty rakentamisessa, uudistamisessa, remontoinnissa – toiset kysymykset, jotka liittyvät suoraan meppeihin, mutta ei voi näitä kaikkia aiheita äh, kattaa ylimalkaisesti sanalla budjettimenettelytavat. Ainahan puhutaan näistä eri äh, mainitsemistani aiheista ja kaikki haluavat ehkä lisätä jotain lisäkuluja oikealta tai vasemmalta, populistit omiaan, muut muualta. Mutta kuitenkin on erittäin tärkeää, että jokainen meistä voisi ilmaista itsensä omalla äidinkielellään virallisella EU-kielellä. Se on myös tärkeä tekijä. Meillä pitää olla tehokas toimielin joka olisi tehokas myös ympäristötuloksellisuudessa. Meillä, meillä on hyvä, äh, meillä on korkea taso tavoitteellisuudessa, mutta meidän pitää saavuttaa hyvä laadukkuus äh, budjetin toteuttamisessa silloin, kun meidän resurssitkin vähenevät, tai jos me haluamme vähentää resursseja, mutta me tarvitsemme kyllä joskus lisää resursseja, jos me haluamme laadukasta lainsäädäntötyötä tarjota kansalaisillemme. Totta kai aina tulee olemaan menoja, aina tulee menoja aina tulee investointeja, jotka osoittautuvat välttämättömiksi. Budjetin ennakointi on tärkeää, mutta niin kauan kuin me emme eh, kyseenalaista meidän perusperiaatteitamme, pyrimme vähentämään niin sanottuja turhia menoja, mutta ei kaikkia, kaikkia budjetissa saa vähentää tai leikata. Emme saa tinkiä laadusta. Meidän täytyy eh, ajatella, että kansalainen ei kokisi tätä kielteisenä näitä leikkauksia. Tästä kaikesta meidän pitäisi siis päästä sopuun. Nyt me lähestymme lainsäädäntökäyden, alamme lähestyä pikkuhiljaa lainsäädäntökäyden loppua. Budjettia joskus hyödynnetään kampanjoissa, joissa hyökätään EUta vastaan. Siinä näissä puitteissa nämä samat ihmiset käyttävät EUn rahaa loukatakseen esimerkiksi naisia. Eli siinäkin on kyse EUn rahojen hyödyntämisestä väärin tarkoituksiin, kun sitä pitäisi käyttää EUn integraation parantamiseen. Mehän olemme demokraatteja, meillä on omat periaatteet, joita meidän tulee puolesta, puolustaa. Meidän pitää taata, että meidän toimielimemme on edustuksellinen, emmekä me saa vain yksinkertaisesti mm, jättää, jättää asioita oman onnensa nojaan äärioikeiston tai äärivasemmiston käsiin. Uh, Kiitoksia paljon. Edustaja Dos Santos. Mikrofoni. Eh, muito obrigado, presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, puheenjohtaja, tämä on edistänyt varsin hyvin. Ja ymmärtääkseni siis tarkistuksia on tullut paljon, joten paljon keskusteltavaakin on. En halua mennä tässä vaiheessa liikaa yksityiskohtiin, koska tässä on vielä aika pitkä matka edessä. Sovittelu alkoi tänään, sitten olemme ottanut yhteyksiä muihin ryhmiin, olemme teemme yhteistyötä yhteisrahoittelujen kanssa, yhteisesittelyiden kanssa ja niin edelleen, ja laaditaan omia lausuntoja Emma Fernandes on jo tehnyt muutamia hyviä kommentteja. Haluaisin onnitella esittelijä erinomaisesta työstä ja haluan kiittää häntä myös tästä ilmapiiristä, jossa olemme voineet neuvotella. Meillä on kokouksia varjoistoiden kesken, paljon kahdenkeskisiä yhteydenottoja. Ja tämä näyttää siltä, että todellakin halutaan aikaan saada hyviä tuloksia. Joitakin erimielisyyden aiheitakin on. Menojen lisääminen ei voi olla yli inflaatiotason, eikä tästä tule helppo tehtävä. Esittelijä on tehnyt joitakin ehdotuksen, ehdotuksia oman ryhmäni samoin, samantyyppisiä olemme tehneet, mutta työtä siis kuitenkin on myös jäljellä vielä, koska meidän täytyy varmistaa se, että tehdään tarvittavat leikkaukset älykkäällä tavalla. Tähän liit- olen ollut mukana myös kansallisen tason neuvottelu, budjettineuvotteluissa, ei vain EU-tasolla. Ja olen ottanut näitä kysymyksiä esiin myös varjoistelujen kohdalla. Ensinnäkin avoimuusperiaate. Meidän pitää varmistaa, että kansalaiset, kaikkien pitäisi saada tietää, mitä käytetään ja mihin. Ja kuinka menoja kontrolloidaan, se on aivan olennainen kysymys mielestäni. Sitten toinen asia, tehokkuus. Ei mitään järkeä siinä, että on avoimuutta, jos ei tehokkaitakin olla. Jose Manuel Fernandes otti tämän asian myös esille. Meidän pitää parantaa myös lainsäädäntötyöskentelyämme, tehdä sitäkin tehokkaampaa. Sitten vielä yksi asia, nimittäin taistelu demagogiaa vastaan. Parlamenttia ei voida nähdä tahona, joka tukahduttaa mielipiteitä, mutta samanaikaisesti on monia puolueita, jotka saavat rahaa EUsta ja samalla sitten hyökkäävät Euroopan unionia vastaan. Mutta me ei tietenkään voi hyökätä parlamentaarista edustavuutta vastaan. meidän pitää huolella tarkkailla, mitä budjettikohtia pitää rahoittaa lisää tai minkä kohtien rahoitusta pitää toisaalta vähentää. On tiettyjä korjauksia ja leikkauksia, joita vieläkin voidaan tehdä. Esimerkiksi minun ryhmäni on tehnyt joitakin ehdotuksia budjettikohdista, joita jatkuvasti on jotenkin yliarvioitu. ja näitä voida voitaisiin tehokkaammin käyttää jossain muualla. Ja tämä kaikki sopii yhteen aikaisemman ehdotukseni kanssa, tehokkuuden kanssa. Meidän ei pitäisi pelätä leikkauksia otsakkeista, joissa on liikaa rahoja ja siirtää niitä taas sitten paikkoihin, missä sitä enemmän tarvitaan. on selvät säännöt sille, miten rahoja otetaan käyttöön, niin meidän pitää varmistaa, että vastuuvelvollisuus toteutuu täysin ja valvotaan myös rahan käyttöä asianmukaisella tavalla. Tässä joitakin perusperiaatteita ja nämä ovat myös tärkeitä ryhmäni periaatteita. Meidän pitää pystyä varmistamaan, että saada löytyy yhtenäisyys tärkeiden ryhmien välille. Meidän pitää käyttää parlamentin talousarviota varmistamaan se, että me rahoita sellaiset tahot, jotka haluat vain heikentää ja vaarantaa EUta. Jos näin haluaa tehdä, niin ette voi, kyllä, ei tarvitse laskea minun tai ryhmäni varan. Me todellakin haluamme puolustaa EUta, emmekä halua ottaa demagogista ajattelua ja liikkeitä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Bengt Holma. Dank, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin ketään ei varmaan yllätä, kun onnittelen ja kiitän esittelijän erämäisestä työstään. <laughs> No kiitos, kiitos. Mit diesem Entwurf... luonnos on hyvinkin mielekäs. Se on paljon painavaa asiaa. No täytyy tunnustaa, että monissa on siinä samaa mieltä edellisten puhujen kanssa, mutta yhdessä kohtaa suoraan sanottuna en ole samaa mieltä edellisten puhujen kanssa. Minun on sellainen mielikuva, että tässä ikään kuin puhutaan asioista, joita ei ole olemassakaan. Nyt sanotaan, että pitää käyttää hyvin paljon rahaa ja sanotaan, että parlamentissa par- paljon rahaa täytyy saada käytetyksi. Ja kaikki, jotka milläkin tavalla sanovat, että voitaisiin rahaa säästää, esimerkiksi Euroopan parlamentin viroissa, niin hänet sitten sysätään heti nurkkaan ja sanotaan, että hän on EUn vihollinen ja haluaa vaarantaa EUn toimintakyvyn. Minun mielestäni ei ole mielekästä, että jollakin tavalla Tällä tavalla suhtauttaa parlamentin toimintaa muihin parlamentteihin. Euroopan parlamentilla on aivan erityinen oma rakenteensa ja luonteensa. Me emme ole täällä valvomassa hallitusta, emme ole mikään hallituksen osa, vaan meillä on aivan oma toimintatapaamme, joten tämän tyyppiset vertailut kansallisiin parlamenttiin eivät auta meitä pitkään. Meidän pitäisi tehdä sama mikä aina ennenkin. Meidän täytyy katsoa, mihin me käytämme rahaa, ovatko nämä tarkoitusperät tai rahasummat todellakin tarpeellisia. Mikäli ovat, niin sitten täytyy rahoitus hoitaa sellaisella tavalla, että työ voidaan tehdä kunnolla. Uskon, että voimme olla hyvinkin ylpeitä tässä suhteessa Euroopan parlamentissa. Parlamentin toimintakyky on minun nähdäkseni erittäin korkealla tasolla, ja niin sitä täytyy myöskin pitää korkeana. Meidän täytyy pystyä tekemään työmme. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että että kaikki menoluokat ovat, tai menokohdat ovat pyhiä. Kyllä voidaan säästöä kuitenkin pyrkiä saman aikaan. Thank you. Uh... Kiitoksia. Gérald Depré. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ollut aikaisemminkin mahdollisuus sanoa teille, kuinka paljon arvostan mietintöönne sen suuria linjauksia ainakin sitä, mitä siellä on mustaa valkoisella ihan kirjallisessa osiossa. Kun sitten tulen lukuihin, minä haluaisin kuitenkin hieman kommentoida, jos sopii. Yksikin. Ensinnäkin toivottavasti ymmärsin väärin, kun kuulin teidän sanovan, tai te haluatte rajata budjetin äh, kasvattamista vuodelle 2018 0,95 prosenttia. Toivottavasti ymmärsin väärin. Jos otetaan nyt huomioon, että 68 prosenttia parlamentin menoista on, ovat joko enemmän tai vähemmän li- sidoksissa henkilöstöön. Meillä on aika vähän liikkumavaraa, kun lähdetään laskemaan indes- indeksointijärjestelmää laskelmia sen perusteella. Ei silloin voi ottaa pois sitä ajatusta, että tämä 68 prosenttia on 3 tai 3,2 prosenttia, jos te haluatte nyt päästä 0,95 prosenttiin, niin varmasti sitä pitää alentaa, jos otetaan huomioon äsken sanomani. Eli silloin se on alle sen budjetin, mikä me itse fiksasimme vuodelle 2015. En ole nyt ihan varma, onko tämä nyt, tämä on, onko tämä nyt toteutettavissa oleva lähestymistapa teknisesti ajateltuna. Minä suhtaudun tähän varauksella, kun minulla ei ole muistumaa siitä, että valiokuntamme olisi antanut hyväksyntänsä tälle prosenttiluvulle, ei edes kokouksessa, jossa kaikki esittelijät olivat mukana. Toinen kohta, mitä tulee sitten säästöihin, joita voidaan toteuttaa. Minä loin itselleni säännön ja minä nyt vaas vahvistan sen, eli sen mukaan voitaisiin säästää budjettikohdista, joissa kolmen viimeisen vuoden aikana on järjestelmästi saatu keräilyeriä talteen. Mutta jos minä nyt haluan tässä saada jonkun summan itselleni, minä käännyn ö, sihteeristön puoleen ja haluan kysyä, miten nyt, mikä on nykytilanne, koska nämä luvut eivät yhä ole minulle selviä. Yhtäältä sanotaan, että jotta halutaan rahoittaa tarvitaan 60 miljoonaa, jos halutaan rahoittaa. Minä luen, että 30 miljoonaa on jo ennakoitu, mutta minulle sanotaan, että tämä 30 miljoonaa eivät ole, ei ole sisällytty tähän 62, eli jos kyse vain 2 tai 13 miljoonasta. Minä haluaisin, että minulle nyt selitettäisiin, mitä on jo ennakoitu Euroopan parlamentin budjetissa, kun lähdetään rahoittamaan työtä. En minä nyt puhu mistään huoltotyöstä tai muista lisärahoituksista. Haluaisin lisää selveyttä, koska meillä ei ole koskaan ollut riittävästi rohkeutta. Sanon, että tämä on vähän yleistä pelkuruutta. Me olemme kaikki vastuullisia siitä, että me itemme, miten me suunnittelemme kiinteistöpolitiikkaa nimenomaan, kun on kyse kadrakennuksesta. Eli mitä summia tässä nyt pitää ennakoida ja mitä pitää jättää näihin keräilyeriin? Eli kuinka paljon meidän pitää ennakoida tähän kadrakennukseen. Eli tämä on hyvin täsmällinen pyyntö, jonka osoitan pääsihteeristölle ja, ja rahoitus, hallintoyksiköille rahoituksessa. Ja sitten esittelijä, hyvä puheenjohtaja. En oikein ymmärrä, missä joissakin kohdissa te menette yli sen, mitä on ehdotettu pääsihteerin toimesta. En minä niitä lähde tässä mainitsemaan, mutta ja olen huomannut, että näissä kohdin pääsihteeri oli erittäin avokätinen ja te olette vieläkin avokätisempi kuin hän. Minä olen vähän epäileväinen ehkä tässä on jonkinlaista minulle tuntematonta solidaarisuutta tai sitten jotain, joka jää minulta huomaamatta muista kohdista, jotka ovat hyvin arkaluontoisia poliittisesti. Siinä eh, vähennetään, jotka, eh, joissa palataan, palataan noin vuoden 2015 lukuihin, kun katot annettiin vuonna 2016, kun nämä määrärahat myönnettiin vuonna niin miksi pitää palata vuoteen 2016? Sitten viimeinen elementti. Olen sitä mieltä toisaalta taas, että meidän pitäisi käydä todellinen keskustelu miljoonista, jotka on ennakoitu tiedotuspolitiikkaan, ainakin jos ajattelemme etukäteiskampanjaa Joskus minä tässä olen pohdiskellut, josko tämä EUn viestintäosasto on ottanut todella huomioon käymässä olevat teknologiset muutokset. Jos te suuntaatte katsenne nuoriin sukupolviin, sosiaalisen mediaan, onko meillä hyvä tiedotusstrategia, eh, jos sitä suunnataan nuoriin? Ajattelemmeko tarpeeksi somea vai ajattelemmeko vain liikaa julkaisuja vai minkä tyyppistä tiedotusviestintätoimintaa meillä on? voisimme käyttää, me käytämme rahaa paljon kiinteistöön. Mitä rakennukset hyödyttävät, kun meillä on uusi informaatioviestintäteknologia? Puhutaan toimistoista. Kuka, kuka käy näissä tiedotustoimistoissa eri maissa? pystymmekö me vakuuttamaan ihmisiä käymään näissä tiedotustoimistoissa? Meidän pitäisi kai ehkä tässäkin uudelleen tarkastella investointipolitiikkaa kiinteistöpolitiikassa, mitä voidaan tehdä tiedotuksessa ja paperilla ja sosiaalisessa mediassa. Ja mitä meillä on aika huono viestintästrategia EU:ssa. Meidän pitäisi suunnata myös se paremmin ja rakentaa se paremmin alempiin kansankerroksiin, alempia kansankerroksia ajatellen nämä ovat ne henkilöt, jotka todella unohtavat meidät, eivät enää ole kiinnostuneita EU-sta. Äh, kiitos taivaan. Meillähän on viestintäpolitiikkaa. Äh, me voimme puhua ihmisille, joille me emme yleensä puhu, jotka sanovat, että eivät he löydä itseään tästä toimielimistä, eivät he tunnista itseään, eivät he tajua mistään mitä, mitä täällä puhutaan ja tehdään. No nyt lyhyt yhteenvehto. En ole samaa mieltä teidän kanssanne 0,95 prosenttia. Me voisimme ajatella nämä vähennykset ja minkä tason voisimme fiksata itsellemme, jos me ajattelemme rakennuksen rahoittamista, keräilyeristä seuraavassa budjetissa me voisimme aivan selkeästi puhua näistä äh, näistä menoista. Äh, niin kuin Manfred sanoi, me tarvitsemme todellista tiedotus- ja viestintästrategiaa. 25 äh, miljoonaa siihen on kirjattu ja minä, minä nyt kysyn tässä itseltäni ja myös teiltä, onko aihetta kasvattaa joitakin menoja yli siitä, mitä oli ennakoitu pääsihteerin toimesta? Kiitos. Merci. Kiitoksia. Enterik Tarant, haluatteko te puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, thank you and uh, congratulations. Kyllä minä voin olla. Kiitoksia tästä loistavasta työstä. Erinomaista työtä ja vielä ironisesti myös onnittelut siitä, että Teitä ei kutsu tärkeään puhemiehistä kokoukseen, koska viime, viime vuonna meille kyllä, meidät kyllä kutsuttiin, mutta meitä ei päästetty ja minä olen tottunut tähän. Kyllä, olen itse elänyt neuvostoton aikana. Oli tällaisia korkean tason poliittisia kokouksia, joiden tavallinen kommunisti ei päässyt. Mutta herra Artoille tämä oli nöyryttävä, koska hän tulee Ranskasta tasavaltaisesta demokratiasta. Ja siksi mielestäni ette kyllä menettänyt tässä yhtään mitään. Olen pahoillani, että joudun tämän sanomaan meidän menettelytavoistamme täällä. Sitten lyhyesti muutama kommentti siitä, mitä vielä minun mielestäni voitaisiin tehdä. Ja ensinnä, ensimmäinen ajatus syntyi viime vuoden päätöksestä luoda 76 virkaa poliittisille ryhmille. Ja me voimme nyt nähdä, että nyt korvaamme tavallaan pääsihteerin ehdotusta, että luotaisiin noin 50 virkaa, jotka väkivalloinutettiin parlamentin rakenteista ja annettaisinkin ne sitten poliittisille ryhmille. Ja nyt sitten näemme, että ehkä olisi ollut rehellisempää ottaa ne suoraan poliittiselle ryhmälle, jotta kantaa poliittinen vastuu asiasta myös näin emme kuitenkaan tehneet. Ja mielestäni juuri tämän takia kollega De Santos mainitsi, että tämä antaa myös ruutia näille demagogille tai anti-eurooppalaisille. Vaistonvaraisesti kutsusin pääsihteeriä tai kehottaisi, että hän ei korvaisi tätä, vaikka se tekee työmme ja vaikeammaksi ja tuloksia on vaikeampi saavuttaa, niin kuin herra Fernandes oikein otti esille. Ja sitten vielä lyhyesti joistakin tarkistuksista, joita olen tehnyt. Ja tein vain yhden prosentin näistä 12 tarkistuksista joten nopea näitä on nyt tässä läpikäydä. Mutta siltikin ne ovat mielestäni tärkeitä, koska jos me puhumme parlamentaarista avustajista, ja tehän tiedetään, että on ollut tällaisia lupauksia ja puoli vuotta sitten haluttiin lisätä avustajien palkkoja ja sitten toinen osa kompromissia lykättiin. Ja kun sitten kuuntelen tässä kollega Rydihiä, niin hän ehdottaa, että tämä, täytettäisiin tämä toinenkin osa lupausta. Enkä minä ymmärrä, ollaanko tässä nyt suurten ryhmien liittolossa vai ei, mutta henkilökohtaisesti ajatellen näin voitaisiin tehdä, jos budjetti sen sallii. Mutta vaikka emme voisikaan näin tehdä, meidän pitäisi korjata joitakin epäoikeudenmukaisuuksia. Yksi sellainen on, että kun menemme Strasburgiin, henkilökunnan päivärahat ovat 40 prosenttia korkeammat kuin näiden avustajien, akkreditoitujen avustajien päivärahat. Tätä minä en voi hyväksyä, koska olen huomannut, että molemmat tahot ovat ihmisiä ja molemmat syövät ja asuvat samantyyppisissä hotelleissa. Joten tämä kustannusero on mahdotonta hyväksyä ja ymmärtää. Ja haluaisin kertoa sitä tästä pääsihteerille tai sille taholle, joka näitä päätöksiä näistä kysymyksistä tekee. Sitten toiseksi, en nyt mene syvemmin tähän asiaan, mutta voisimme edelleen digitalisoida hallinnollisia prosesseja ja olen kyllästynyt käyttämään telefaksia, se on tietysti mukava jenkkikeksintä vuodelta 1969 mutta kun sitä nyt käyttää Luxemburginkin ja Brysselin välillä, niin se on vähän stressaavaa mielestäni. No, kyllähän me tiedämme, mitä pitäisi tehdä. Niin, sää. Sähköposti. No se ei ole koskaan vastaus, koska aina sanotaan, että pitää, pitää faksata kopio. Sitten kolmas ongelma, joka minulla on, kun tulee tuolta syrjäisestä kolkasta Eurooppaan nämä vierailijaryhmät, ja meillä on nyt uusi järjestelmä toiminnassa, ja jonka mukaisesti itse asiassa korvaukset tehdään todellisten menojen kustannuksella, mutta tiettyjä rajoja tähän liittyy. Ja koska on monopolistisia liikennevälineitä ja tänne tuodaan ihmisiä, jotka eivät voi se maksaa. Esimerkiksi kodittomien ryhmä on ollut tällainen yksi esimerkki, joten summat, joita annetaan vieraanryhmille, eivät mielestäni riitä, ainakin jos he tulevat kauempaa, kaukaisemmista jäsenvaltioista. Sitten hiukan tällainen hauskempi kommentti me muistamme tämän autopalvelun sisä, sisäistämisen. Ja nyt olenkin saanut tietää sitten, että, tai itse asiassa juuri tänään, ja esittelenkin on tämä tärkeää tietää, että pyysin tänään, että kysyn kuljettajalta, miksi hän ei käytä bussiväylää, niin kuin yleensä parmentautot voivat tehdä jotta päästään ruukista eteenpäin. niin hän sanoi, että minä en voi käyttää tätä väylää, koska nyt me käytämme vuokrattuja autoja, mutta varsin pian saamme parlamentin omia autoja. Enkä nyt kerro hänen nimeään, koska hän on uskollinen palvelija parlamentissa. Mutta jos on nyt aikomuksena ostaa uutta autokantaa, niin onko se mukana myös budjettiarvioissa vaiko ei? Miten me ratkaisemme tällaisen mielenkiintoisen ongelman? Jotkut kuljettajat eivät saaneet työtä, koska eivät osaa tarpeeksi hyvin englantia, mutta minusta taas, vaikkakaan en puhu ranskaa, niin minun ongelmani on, että tai minä haluan, että kuljettaja löytää paikan. Voimme puhua sitten portugalia tai espanjaa tai mitä tahansa, mutta tärkeintä on, että kuski osaa ajaa. Ei ole kyse niinkään siitä, että voi käydä small talkia kanssani. Jotenkin pitäkää silmällä tällaista kehitys suuntaa. Ja nyt olen jo melkein lopettelemassa. Haluaisin vain ymmärtää tämän EMAS-kysymyksen. Näin meidän pitäisi toimia kestävämmältä pohjalta ja aiheuttamaan vähemmän sää jätettä. Ja sitten iso elefantti huoneessa, niin kuin täällä on sanottu, on tämä rakennuspolitiikka, kiinteistöpolitiikka. Ja minä en tiedä, miten tämä elefantti saataisiin huoneesta pois, on kyse sitten Konrad Arnaurista. Radio Grey sanoi, että emme halua tässä uutta keräilysiirtoa, tai sitten jos kyse on Polandin spark rakennuksen remontista. Ja tässä kohtaa meidän täytyy kyllä kysyä, onko se kenties se, että rahaa tarvitaan siirtämään ihmisiä, mutta toisaalta meillä ei vielä ole tarvittavia tutkimustuloksia siitä, mitä pitää äh, evakuoida, miksi pitäisi tänne evakuoida ihmisiä ennen kuin tämä tiedetään. No vielä yksi ihan viimeinen asia. Olen nyt niin epäkohtelusta vielä vähän jaan juorutietoja. Juorthan kyllä ovat parlamentissa aika tärkeitä. Olen kuullut nimittäin, että puheenjohtaja kokouskunnoitettava laitos täällä parlamentin sisällä on päättänyt, että tänä vuonna meidän ei pitäisikään keskustella Euroopan parlamentin omasta talousarviosta täysistunnossa. Tämä on kyllä jotakin aivan uutta parlamentin toiminnassa. Uskoakseni mistä tahansa mietinnöstä kyllä kannattaa ja täytyy keskustella täysistunnossa laatua tietenkään voi ennalta arvioida, mutta yleensä on ollut hyviä keskusteluita myös budjetista, aivan erityisesti budjetista itse asiassa. Ja tämä on myös tällainen asia, joka vauhdittaa demagogien toimintaa. Jos me haluamme hyväksyä mietinnön ilman keskustelua, niin mikä parlamentti me silloin olemme? Jos me työstyksessä sanotaan, että me keskustelemme ennen kuin me hyväksymme mietinnön, niin silloin näin pitäisi myös tapahtua se on reilua esittelijää kohtaan, kaikkia muita kohtaan täysistunnossa, jotka haluavat ilmaista mielipiteensä. Enkä minä ymmärrä, miten puheenjohtaja konferenssi, tietysti mikä ryhmä tällaisen mielenkiintoisen ehdotuksen teki. Se olisi hyvä tietää, niin voidaan paremmin määritellä, ketä ne, keitä ne demagogit ovat, joten odotan tästä kyllä hyvää keskustelua esittelijä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Sì, grazie. Ringrazio anch'io relatore per l'importante lavoro. Kiitos esittelijälle tärkeästä työstä. Mielelläni luin tekstiä kiinnostan. Arvostan niitä kohtia, joita painotitte erityisesti tekstissä, niin oli vähän samoilla linjoilla edustaja Taranin kanssa keskustelusta poliittisena ryhmänä. Mekin olimme sitä mieltä, että keskustelu on keskeisen tärkeää keskustelu voi joskus olla epämiellyttävää, se voi häiritä jotakuita, olla kiusallista joillekin, mutta se on välttämätöntä, että voimme todella saada esiin kaikki tärkeät, kaikki osiot esille Euroopan parlamentista. Kun puhutaan tästä 0,95, meillä on tietysti, meillä on siitä vielä alempi ehdotus. Edustaja Debre sanoi, että on joitakin velvoitteita nostaa ja ei pidä missään nimessä lähteä nostamaan meppien ja virkamiesten palkkauksia. Meidän mielestämme on välttämätöntä tarkistaa indeksointia ottaen huomioon inflaatioprosentin siinä mielessä, kun se koskettaa toista maata. Ja ei meidän tarvitse koko ajan aina ajatella koko EUta samanaikaisesti. Tämä 11 maan kori on nimenomaan joukko maita, joissa inflaatio on aika korkealla. Ja silloin vääristymät ovat aika tuntuvia ja se ei vastaa todellisuutta kaikissa jäsenmaissa. Ja sen takia mielestäni tilannetta pitäisi lähteä tarkistamaan ja muuttamaan sitä. Ja sitten vielä muutama sana korkeimpien virkamiesten korkeimmista palkoista. Siinäkin indeksointi yksinkertaisesti suhteutettuna inflaatioprosenttiin on liiallista. Olen sitä mieltä, että ainakin Italiassa meillä on tehty <clears throat> ehdotettu, että yli 3000 euron palkot suljetaan pois indeksoinnista tai korotustarkistuksista. En ymmärrä, miksi sitä ei voisi soveltaa myös eurooppalaisten virkamiesten erityisen korkeihin, korkeisiin palkkoihin. Mielestäni tästä elementistä me voisimme keskustella ja sitä voisi huomioida ehkä vähän enemmän. Näin voisimme välttää voisimme välttää ö, säästöt siellä, missä niitä ei tarvita tai toivota. Ja, ö, eli emme siis myöskään kohota mm, eläkesummia suhteessa inflantioon silloin, kun ne ylittävät 3000 euron summan. Puhun tässä nettoeläkesummasta. On myös vahvistettuja vähennyksiä, jotka eivät ole ihan lineaarisia ne voisivat myös jossain määrin pienentää budjetin loppusummaa. Esimerkiksi, jos ajattelemme edustajien kulukorvauksia, suorat korvaukset edustajille. Tässä mielestäni voisimme todella vähentää menoja yleisesti ottaen. Matkakulut voisivat olla yksi rationalisoinnin kohde. Meillä voisi olla myös sopimuksia lentoyhtiöiden kanssa, jotta matkamme tulisivat vähän halvemmiksi. Me voisimme suosia myös Atlas Economic-järjestelmän käyttöä, eli ekonomiluokan käyttöä pikemminkin kuin jatkuvasti käyttää liikemiesluokkaa. Voisi myös matkustaa ilmaiseksi junilla silloin, kun se on mahdollista. Miksi ei siis voisi käyttää enemmän raideliikennettä? myös on kyse lentokenttäjunasta, joka kuljettaa suoraan lentokentälle. Näin voisimme säästää autoliikenteessä, eikä aina tarvitse kääntyä kuljettajien puoleen täysin henkilökohtaisissa kysymyksissä. Nämä ovat julkisia varoja, joiden tulee palvella julkista liikennettä, julkista, julkista käyttöä. Sitten vielä viestintäbudjetista. Se on meidän mielestämme ihan väärin rakennettu. 25 miljoonaa euroa suunnattu parlamentin tiedotustoimintaan. Mm, me pyydämme jotakin ihan puolueettomalta pohjalta. Ei siinä ole mitään poliittista linjausta takana. Jotkut päätökset tietysti tehdään enemmistöllä, mutta jotkut poliittiset ryhmät tässä parlamentissa eivät ole siitä samaa mieltä. Tässä on kyse myös Euroopan parlamentin toiminnasta, yhteispäätöksestä, kansalaisten valistamisesta, Euroopan politiikasta, että kansalaiset tajuaisivat, miten Euroopan parlamentti toimii. Totta, totta. Mutta ei ole kyse siitä, että jotakin politiikkaa suositaan toisen kustannuksella, vaikka se olisi mm, tullut selvästi näkyville joidenkin poliittisten ryhmien toimesta. Kiinteistöpolitiikasta muutama sana kiinteistöpolitiikassa PHS-rakennuksen uudistaminen 14 miljoonaa meidän mielestä aivan suunnaton summa. Voitaisiin mielestämme saada tätä eh, ennakkolaskelmaa arviota paljon alaspäin. alaspäin. Menoja ei pidä kasvattaa. Päinvastoin me suosimme menojen vähentämistä ja yleisesti ottaen jo vuodesta 2019 lähtien me vaadimme rakenteellista uudistusta. Nimenomaan poistettaisiin indeksointi prosessi suhteutettuna inflaatioon. Me olemme jo lähteneet toteuttamaan uudistusta vuonna 2009, eli kymmenen vuoden päästä voisimme jatkaa samalla tiellä uudistuksissa, jotta kansalaiset todella tajuaisivat, että pikkuhiljaa vuosi vuodelta me etenemme avoimuudessa ja siinä, kuinka järkiperäisesti käytetään julkisia varoja. Sani. Edustaja Sani. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain, koska kollegat ovat jo maininneet monien seikkoja, jotka itsekin haluaisin mainita. Kaiken kaikkiaan edessämme oleva teksti tarjoaa meille hyvän lähtökohdan. Tietystikin parantamisen varaa vielä on tietyissä kohdin. Mutta yleisellä tasolla totesin, että olen hieman eri mieltä joidenkin kollegoiden kanssa. Vaikuttaa siltä, että EUn talousarvio yleisesti ottaen ja parlamentin talousarvio aivan erityisesti pitäisi saattaa ihanteelliselle tasolle. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä on hyvin paljon vielä parantamisen varaa. Tämä ei tarkoita sitä, että haluamme millään tavalla pesittää Euroopan instituutiot ja Euroopan hankkeen, vaan pikemminkin haluamme käyttää rahaa niin, että sitä ei tuhlata. Tämä on tällainen myönteinen lähestymistapa pikemminkin. Myöskin kansaisten kannalta. Mikäli voimme käyttää kansaisten rahat paremmin hyväksemme, kansaiset ovat tyytyväisempiä. Ja voit sitten katsoa, että havaita samalla, että EU-instituutiot toimivat paremmin, joten vaikutus voi olla pelkästään myönteinen. Palatakseni niihin seikkoihin, on täytyy vielä saada parannusta. Uskon, että se tapa, jolla kansalaiset kääntävät selkänsä Euroopalle, eivätkä mene äänestämään, niin kuin edustaja Fernandes totesi, kun katsottiin, kuinka moni jätti äänestämät Euroopan vaaleissa ja kuinka vähän ihmiset tietävät Euroopasta. Tämä kaikki heijastelee sitä, että tiedottamiseen on satsattu liian vähän. Minä päinvastoin uskoin, että kyse on huonosta hallinnosta. lakeja laaditaan, joista kansalaiset eivät pidä yksinkertaisesti. Mitä terveyspolitiikkaan tulee ja tiedotuspolitiikkaan varattuun budjettiin, minun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti nyt kun EUn instituutiot ovat erittäin vaikeassa tilanteessa ja monet ihmiset ovat pettyneitä – Mikäli tehdään tämän tyyppisiä ehdotuksia, että tiedottamiseen satsattaisiin enemmän, esimerkiksi 2019 vaaleja silmällä pitäen, niin minun mielestäni tällainen tiedottamiseen investointi on ikään kuin propagandaan satsaamista. Tässä tukeudutaan oljen korsiin suorastaan, kun ryhdytään tiedottamaan paremmin Kyse ei ole tiedottamisen puutteesta, eikä tiedottaminen tuo meitä lähemmäksi kansalaisten sydäntä, vaan pikemminkin tarvitsemme hyvää lainsäädäntöä, jolla on myönteistä vaikutusta kansalaisten elämään. Tätä me tarvitsemme. Tarkistustemme kautta ilmaisemme sen, että olemme täysin vastoin sitä lähestymistapaa, joka tässä on omaksuttu vuoden 2019 Eurooppa-vaaleja edeltävään tiedotuskampanjaan. Täällä olemme tehneet tarkistuksia. Mitä muihin seikkoihin tulee, kannattaa pohtia myöskin kiinteistöpolitiikkaamme, koska siinäkin tarvittaisiin hieman katsantokantojen muuttamista. Joitakin rakennuksia on rakennettu alusta pitäen ja vanhoja on tuhottu ja uusia rakennettu tilalle, mutta meidän täytyy kenties pohtia tätäkin puolta. Kun katsotaan tilastoja, rakennuksen Keskiverto käyttöikä, kun on kyse EUn instituutioista, on vain 25 vuotta. Tämä on kovin matala luku. Kenties pitäisi pohtia sitä, kuinka voitaisiin pidentää rakennusten käyttöikää parantamalla esimerkiksi ylläpitoa. Muut kollegat jo tekivät joitakin ehdotuksia. ei investoitaisi enemmän uuteen teknologiaan ja uuteen, uuden tyyppiseen viestintään – todennäköisesti voidaan vähentää tarvittavaa tilaa. Turvatoimista seuraavaksi. Turvatoimet ovat tietystikin tärkeitä. Viime vuosina parlamentin talousarvio on tuossakin kohtaa kasvanut. Merkittäviä lisäinvestointeja on tehty turvallisuuteen. Jotkut näistä menoista kuitenkin ovat vaikeasti silitettävissä – esimerkiksi ylimääräinen henkilökunta, jota on palkattu turvallisuuspalveluun, asestettuja vartioita, ylimääräisiä turvamiehiä, puhemiestä varten esimerkiksi. Ei pidä tietenkään unohtaa, että Euroopan parlamentilla on erittäin tärkeä rooli ei siinä mitään. Joillakin muille alueille tarvitaan nopeasti toimintaa. Esimerkiksi kun on kyse poliittisista ryhmistä, joka ikinen vuosi poliittisten ryhmien rahoittamista lisätään sekä henkilöstömenoihin että myöskin poliittisten puolueiden säätiöiden rahoitukseen tulee lisää rahaa. 250 prosenttia vuodesta 2008 eteenpäin on tullut tähän kasvua näihin kahteen budjettikohtaan siellä on ollut kaikkein suurin määräinen kasvu noissa kahdessa kohdassa. Minun mielestäni tuo prosenttiluku on aika paljon suurempi kuin inflaatio, ja meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tämän suhteen. Demokratiassa on aivan oikein ja kohtuullista, että kaikki saavat kohtuullista rahoitusta ja kaikki pystyvät jatkamaan poliittista toimintaansa, mutta kun tarkastellaan tämän luokan lukuja, niin kyllä, tähänkin kannattaa vielä uudelleen paneutua. Edustaja Taranda puhui lisäviroista, jotka saatiin poliittisiin ryhmiin viime vuonna. Olen vaatineet selvennystä myöskin tähän puoleen ja myöskin siihen, kuinka 15 AST-virkaa muutettiin 15 AD-viraksi. Mitä vaikutusta tällä sitten on talousarvioon? Ja mitä ajattelua tämän operaation takana oli? Mihin tällä pyritään? Ja vielä viimeiseksi. Mitä voitaisiin tehdä muiden menoerien järkiperäistämiseksi? Kuten herra Depré sanoi, suurin osa menoista Euroopan parlamentissa liittyy inflaatioon ja inflaation sidottuihin menoihin, mutta ei inflaatiota pidä käyttää minkälaisena verokkeena tai tekosyynä sille, ettei ryhdytä tarvittaviin toimenpiteisiin. Nämä säännöt tarkoittavat sitä, että meillä ei ole riittävästi joustavuutta siinä tavassa, jolla me hoidamme talousarviokysymyksiä. Suurin osa menoista on sidottu indeksiin ja tämä vaikeuttaa meidän elämäämme. Mikä meidän täytyy olla joustavampia muilla menoluokilla, silloin meidän pitäisi voida tehdä myöskin lineaarisia leikkauksia niin, että tiettyjä budjettikohtia ei vain rokotettaisi. Ja voitaisiin pysyä tietyissä puitteissa tai pitäkin tietyistä parametreista. Olen suhteellisen tyytyväinen siihen tapaan, jolla esittelijä asiaa on hoitanut. Nyt tulemme keskustelemaan vielä sihteeristön kanssa siitä, miten asia etenee. Kiitoksia. Muita kollegoita ei ole puhelistalla, joten herra Kleffi saa tilaisuuden puhua. Hän on rahoituspääosaston johtaja. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, je vous remercie de me, de me donner la parole. Kiitos puheenjohtaja siitä, että minä sain käyttää puheenvuoron. Ehkä tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun lähdetään sovittelemaan puhemiehistön, pääsihteeristön ja budjettivaliokunnan välillä, kun lähdemme tästä keskustelemaan tästä eteenpäin. Varmasti pystymme selkeyttämään joitakin elementtejä nimenomaan edustaja Depreen esille ottamat asiat, rakennuksen rahoitus, joka ehkä vaatii täsmennyksiä siinä mielessä, että kun ajattelemme, että budjettikohta, joka on usein varustettu vuoden alussa, sitä se pääasiassa rahoittaa kaikkea sitä, mikä liittyy töiden valmisteluun, etukäteistutkimukseen ja työmaan vahtimisen, työn töiden etemisen vahtinimiseen, mitä me olemme viime vuosina käyttäneet keräilyerissä, ovat todelliset työt, joita on toteutettu. Eli tästä on hyvin selkeä näkemys kohta pidettävään kokoukseen, mitä pitää vielä rahoittaa rakennusta, mitkä ovat vaihtoehdot ja, ja sitten tehdään poliittinen päätös hyvin tietoisina asioista ja päätelmistä ja perusteluista, jotka piilevät taustalla. Sitten vielä toinen kommentti, joka liittyy tähän indeksointiin, josta täällä on kovasti puhuttu. Uskoakseni on hyödyllistä, että on hyvä joskus pitää kiinni olemassa olevista voimassa olevista säännöistä, vaikka eurooppalaiset asetukset voivatkin edetä omaa elämäänsä, mutta kun puhutaan esimerkiksi meppien palkkauksesta tai avustajien tai virkamiesten tai sopimuksella olevien työntekijöiden palkkauksesta, niistä kaikista on määritelty menetelmän puitteissa, josta päätimme yhdessä ja se näkyy työjärjestyksessä. Ja siinä on tilastoihin perus, siinä on tilastoihin perustuvat laskelmat, joka on, joka on määrätty lainsäädännössä, ei teidän itse määräämässänne lainsäädännössä. Tämä käytäntö on nyt voimassa ja kun tätä lähdetään lähdetään jossain kohtaan tarkistamaan, josta te olette neuvoston kanssa yhteislainsäätäjiä yhteispäätösmenettelyllä. Uskoakseni silloin pitää, silloin pitää todella noudattaa tätä budjettia siitä äänest- sitten kun siitä on äänestetty, meillä on velvoitus pitää kiinni sopimuskohtaisista sitoumuksista ja velvoitteista. Viimeinen asia vielä yleisesti indeksistä. Emme me lähde rakentamaan tätä budjettia inflaatio prosentista, me haluaisimme nähdä sovellettavan, vaan me käymme sitä budjettikohta kohdalta läpi, mitkä ovat inflatoriset parametrit, joita voidaan käyttää. On hyvä muistuttaa tämä, että yli 60 prosenttia budjetista, kun on kyse tästä kuuluisesta menetelmästä, joka liittyy palkkakehitykseen eurooppalaisissa eh, virkamiehistöissä, avustajistossa ja sopimustyöntekijöissä, mutta on tietysti muita työpaikkoja. Jos ajattelemme kiinteistöä, tai, jotka ovat Strasbourgissa, Brysselissä tai Luxemburgissa, näitä rakennuksia, ne ovat eh, liitty niihin. Siinähän otetaan huomioon indeksointi, joka suhteutetaan rakennuskustannuksiin, eikä eikä jonkun toisen maan rakennuskustannukset, jotka tois, jonkun toisen kaukaisemman EU-jäsenmaan indeksointi. Eli siis me käymme läpi kohta kohdalta, mistä tulevat mahdolliset velvoitteet indeksoinnille, koska ei se nyt aina ole niin välttämätöntä sanoa, että pitää ottaa indeksiprosentti huomioon. Meidän pitää ottaa huomioon budjetin kehittyminen ja eteneminen ja miten se suhteutetaan taas edelliseen budjettiin, joka on siis todettu, että budjetti kasvaa vuosi vuodelta, budjetti menot kasvavat ja sitten lähdetään jatkamaan, toteuttamaan sitä inflaatioprosentin avulla, ikään kuin se voisi olla jonkunlainen analysointielementti. Ei tämä nyt ole mikään tyhjentävä laskelma menetely, vaan se on aina vaikuttanut budjetin toteutumiseen. Ihan viimeinen kohta, 25 miljoonaa, jotka on ennakoitu vaalikampanjaan. Euroopan vaaleissa on tietysti kyse ylimääräisistä menoista siinä mielessä, että neljän vuoden aikana ei ole olemassa tämän tyyppisiä menoja. Ja että jos parlamentti haluaa jossain kohtaa ottaa käyttöön erilaisia työvälineitä. Edustaja Debre on e- oikeassa, kun hän sanoi, että pitää käyttää mahdollisimman nykyaikaisia menetelmiä. Meidän pitää käydä syveltävä keskustelu siitä, miten me kohdennamme miten me kohdennamme tämän, eli sille henkilöstöväestöryhmälle, jolla on ollut heikommat pääsyt parlamentin piiriin, jos parlamentilla on keinot tehdä no- normaalia työtänsä, eli saada kansalaiset tietoisiksi siitä, kuinka heidän on välttämätöntä käyttää ääntänsä näissä vaaleissa. Ei tässä ole kyse mistään... Öö, propagandasta, vaan että kuinka hyödyllistä kansalaisten on ja tärkeää kansalaisten on käyttää omaa äänioikeuttansa. Toivoakseni annoin tässä nyt keskeiset vastaukset, mutta meillä on kohta kokoominen, kokoontuminen puhemiesten kanssa ja siellä ehkä sitten enemmän sisältöä vastauksia. Uh, thank you, Mr. Cathy. And, uh... Kiitoksia ja kiitän vielä kollegoja kaikista hyödyllisistä kommenteista. Ja tämä oli hyvä keskustelu. Ihan muutama lyhyt kommentti minulta. Jose Manuel Fernandes alussa sanoi, että kiinnitti huomiomme siihen, että käytämme vain 6 prosenttia talousarviosta hallintoon. Ja hän on ihan oikeassa millä tahansa sektorilla on julkista yksityistä, jos käsittelee osan asiakkaiden yleisön kanssa tekemisessä, niin silloin järjestöjen pitää tar- miettiä, ovatko menot alle 6 prosentin ja onkohan tästäkään kerrottu asianmukaisella tavalla suhde yleisöllä. Olen tästä, tästä täysin samaa tiedän kansana, koska parlamentti ei ole yhtään erilainen kuin mikään muukaan julkisen sektorin eh, järjestö. Mutta tietysti aina pitää muistaa, että tarvitaan vastinetta rahalle ja pitää myös muistaa se, niin kuin meitä juuri muistutettiin, että yli kaksi kolmasosaa menoista tässä talousarviossa on jo määritelty, siis se on jo indeksoitu, siis näin ollen meillä on vain noin 30 prosenttia budjetista, josta löytyy näitä säästöjä. Sitten monet ottivat esille avoimuuden ja minä olen tästä täysin samaa mieltä. Monet puhuivat puolueista ja säätiöistä ja jotkut ottivat esille nämä yleiset kulukorvaukset myös. Sitten esittelijänä olen halunnut olla joustavainen sen rahan määrän suhteen, jota käytetään, vaikkakin ymmärrän kyllä, mitä herrat Sami sanoi. Hän kiinnitti huomiota siihen, että 250 prosentin nousu vuodesta 2008 aivan oikein. Ja 52 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on käytännössä, olen tässä tietoinen, olen tie, vieläkin tietoinen siitä, että viimeinen kaksi vuotta on osoittanut, että vakava heikkous on ollut menojen valvonnassa, seurannassa, ja nyt haluaisin sellaisia menettelytapoja käyttöön, joissa sitten seuraavan vaalikauden aikana meillä on turvallisemmat, varmat prosessit ja näin voidaan varmistaa, että tällainen ei jatku. Sitten kiitän Radio Hän muistutti siitä, kuinka tärkeitä luvut ovat. Ja hän kyllä kuuli minua ihan oikein, kun olimme löytäneet 0,70 prosentin inflaation, mutta hän ehkä kuuli hiukan väärin, kun se on ensimmäinen ehdotuksemme luvut, josta lähdimme liikkeelle kohdassa 9,5 prosenttia. Tiedän selvä, että tämän yhtä hyvin kuin minäkin, että neuvottelut ovat pitkät ja siinä kuluu aika aikaa. Olen suomelta kommentteista. Se koskee näitä keräilyeriä ja olemme tarkastelleet vakavasti niitä otsakkeita, jotka ovat jatkuvasti alikäytössä ja yritämme parantaa budjetointiamme tältä osalta. Sitten kiinteistöstrategiasta eri kollegat ottivat esille tämän. Olen samaa mieltä heidän kanssaan ja näin ollen odotan lisätietoja pääsihteeriltä. Haluaisin paremmin, paremman kuvan siitä, mitä rahoja käytetään ja mihin. Sitten Tarantin kysymys, hän ei enää itse ole paikalla, hän puhui akkreditoituista avustajista, paikallisista avustajista. Mielestäni tätä täytyy kyllä selventää, olen hänen kanssaan. Olen samaa näitä kommenteista, joita herra De Santos esitti. Mm, on selvä asia, Siis en mitenkään pyrkinyt rajoittamaan avustajien palkkoja, mutta halusin selvennyksiä, koska minusta näytti siltä, että oli sellaisia tapauksia, missä valvonta oli ollut hiukan heikossa kantemissa ja sitten alkuperän maassa oli palkattu avusteisilta paikallisia avustajia, heitä tuntui olevan jotenkin liiallinen määrä ja tarvittiin kyllä lisäperusteluita ja tämän takia minun, minä kiinnitän valiokunnan huomioon. siihen, että tarvitaan suurempaa selkeyttä näistä, näistä asioista. Olen, minulla on hyvin tärkeä kommentit Strasbourgin kulukorvauksista ja toivottavasti olen pystynyt ottamaan nämä huolet kunnolla huomioon. Sitten vielä lopuksi herra Tarandille, herra Valille, te olitte aivan oikeassa mitä tulee tähän täysin keskusteluun, niin se tuntuukin, että tämä on perustavanlaatuinen periaatteita julkinen toiminta on avointa ja on valitettavaa, että tätä keskustelua ei sitten käydä täysistunnossa. vielä lopuksi muistuttaisin teitä ohjelmasta. Sovittelu alkaa tänään ja te, te tiedättekin, se alkaa kello 18.30. Sitten 3. huhtikuuta äänestetään budjettivaliokunnassa Strasbourgissa. Ja 5. tai 6. huhtikuuta mietinnöstä äänestetään täysistunnossa. Kiitos. Tässä vaiheessa voinkin ilolla todeta, että puheenjohtaja on tullut paikalle. Pyydän häntä jatkamaan ja tämän kohdan käsittely päättynyt. Bien, mes chers collègues. Hyvät kollegat, pyydän teitä antamaan minulle anteeksi. En voinut olla läsnä kello 15, kun sitten tämän varsin tärkeän kokouksen. Kiitän edustaja Ashfordia, että hän toimii sekä puheenjohtajana että esittelijänä parlamentin budjetista. Uskoakseni voimme olla sitä mieltä, että me etenemme avoimuudessa ja siinä, kuinka budjettia esitellään, mutta meillä on kuitenkin vielä varaa parantaa. Kun olen tämän nyt saanut sanotuksi ja kiittänyt kaikkia asianosaisia, niin voin kertoa, että komission jäsen Oettinger on täällä mukanamme. Hän tulee jälleen kerran osoittamaan, kuinka hän haluaa toimia tiivissä yhteistyössä budjettivaliokunnan kanssa. Arvoisa komission jäsen, kiitän teitä tästä läsnäolostanne. Jälleen kerran aiomme puhua siitä puolivälin tarkistuksesta monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksessa 14.20. Se on erittäin tärkeää. Me emme ole saaneet muutamaan viikkoon mitään tietoa neuvostolta. Nyt näyttää siltä, että Italian varauma vedettiin pois ja me voimme siis päättää, josko on aiheellista tai ei antaa hyväksyntämme tälle vahvistamisesta, vahvistamiselle. Annan yhteisesittelijöille ensin puheenvuorot ja näin ollen näyttää siltä, että Rova Toma on aloitusvuorossa. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Minä pyydän anteeksi yhteisesittelijän puolesta. Ehkä edustaja Fernandes toimii hänen puolestaan. Olbrichtin lentokone on myöhässä. Pyrin tässä tekemään jonkinlaisen synteesin kuitenkin tässä vaiheessa ihan nopeasti muutama palautus heinäkuussa 2016 me hyväksyimme tässä talossa täysistunnossa kunnianhimoisen mietinnön parlamentille, jossa puhutaan monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta, eli meillä, meillä on kyse vuosista 14-20, ja sen jälkeen kun voin sanoa, että hyvin pikkutarkasti seikkaperäisesti olimme tarkistaneet budjettia. Syyskuussa me tutkimme myös sitä, äh, tätä komission ehdotusta ja marraskuussa me käynnistimme neuvottelut budjetista, joka antoivat aihetta ajatella, että voisimme todellakin saada tämän vahvistamisen, joka on välttämätöntä. Neuvottelut eivät olleet helppoja neuvoston kanssa kuitenkin. Kuultiin ehdotuksia, vaikka ne olivat ja ovat vähän alle sen, mitkä ovat minusta tarpeet meillä, niin kuitenkin se antaa meille, mm, miten noisin sanoa, oikeutta, oikeutusta sille, että pyysimme tätä välttämätöntä vahvistamista ja samassa vauhdissa, kun ajattelemme budjettineuvotteluja, niin me aloimme päästä jo vähän loppumetreille, vaikka sanoinkin, että neuvoston kunnianhimoisuus ei ollut samankaltaista kuin meillä oli. Jos otamme jätämme pois nyt Italian tästä luvusta. Sen jälkeen, kun Italian varama otettiin pois, siitä on kulunut noin pari viikkoa. Neuvosto on ehdottanut meille tarkistusta ihan nopeasti sanon, jossa puhutaan joustoinstrumentin nostamisesta ja mahdollisuutta käyttää joustoa käyttämättömät määrärahat, jos on puhuttu globalisaatiorahastossa ja käyttämättömät määrärahat solidaarisuusrahastossa EU-ssa. Meillä on myös ehdotettu suurempaa joustavuutta kokonaismarginaalissa, kun puhutaan maahanmuutosta ja turvallisuudessa ja myös joustoa, kun puhutaan maksumäärärahojen katosta. Kolme miljardia. Ja tämä ehdotus tarkistuksesta on sidoksissa neljään neuvoston julkilausumaan, jota neuvosto ehdottaa meille äänestettäväksi, siis että voimme ne, ratifioida äänestää yhdessä julkilausuma, joka ei ole ongelmallinen, joka on aika teknisluontoinen ja sitten on julkilausuma siitä, miten seurataan tavoitetta vähentää 5 prosenttia henkilöstöstä parlamentissa – toimielimissä on myös julkilausuma ja se on teksti, jossa, johon par, pure, paneudun mm, enemmän, jossa on kyse, anteeksi, kun on kyse vahvistamisesta, nuorisotyöllisyyden vahvistamisesta ja sen rajoittamisesta, jo 500 miljoonaa on myönnetty, annettu hyväksytty budjettiin 2017 700 miljoonaa vuodelle 2017 17 2024,4 miljardia, 5 miljardia turvallisuuteen. Nämä kaikki on jo validoitu, hyväksytty. Ja sitten yksi indikaatio, jossa sanotaan, että aiomme käyttää uudestaan otsakkeesta yksi a työllisyys ja kasvu. Tämä vahvistus lähentää 2,8 miljardia euroa kokonaan, siis kokonaissumma raha tälle tarkistukselle noin 6 miljardia, joista kolme, kolme vaaditaan budjetti vallankäyttäjien päätöstä, eli siis budjettiviranomaisten vallankäyttäjien päätöstä. Eli tämän viimeinen julkilausuma synnytti aika paljon keskustelua, kun siinä haluttiin tietää, miten sitä voitaisiin tulkita rajaavaksi – tuleville vuosittaisille budjettikeskusteluille neuvoston ja parlamentin välillä. Ja se voisi olla näin, koska siinä määrin, kun ei voida etukäteen aina mm, ennakoida nimenomaan, miten budjettikeskustelu vuosittain sujuu ja budjettiviranomaisten toimivaltuudet ovat sen kaltaiset, että me mieluummin ehdottaisimme tämän tarkistuksen lisäksi ja näiden julkilausumien lisäksi julkilausumaa parlamentilta, ja jos, joka täsmentäisi näitä neuvoston edellä mainittuja julkilausumia koska on ilmeisen selvää, että me emme voi olla tyytyväisiä siihen, että tämä tarkistus, joka alun perimiellettiin sellaiseksi, että sitä ei voida toteuttaa, kun me olemme työstää sitä tässä valiokunnassa. Mutta se on kuitenkin osoittautunut toteutettavaksi, mutta kaikkien ennusteiden mukaisesti me olemme päässeet ehdotuksen neuvoston kanssa ja sen takia mm, me, meidän mielestämme olisi aika huonoa, jos me emme lähde nyt hyväksymään, validoimaan tätä tarkistusta, mutta kun me sen hyväksymme, vahvistamme sen. Ja jos me hyväksymme nämä julkilausumat, niin me toivomme kuitenkin lisättäväksi siihen parlamentin oman julkilausuman, josta täsmennettäisiin näiden neuvoston julkilausumien tulkintaa, nimenomaan viimeisen julkilausuman tulkintaa, jota voitaisiin tulkita mm, velvoitteeksi siitä, miten halutaan rajata varojen uudelleenkäyttöä tai varojen käytön vahvistamista. Me haluaisimme tehdä yhteisen me halusimme tehdä oman julkilausuman, jossa, yhteisen julkilausuman, jossa sanotaan, että vaikka siinä on lakisääteisiä velvoitteita, niin parlamentti on kuitenkin vapaa, miten nyt sanoisin, vapaa päättämään. Anteeksi, kysyi puhuja. Pyrkimään eh, edustaja Depre on aina optimistinen, jossa parlamentti pyrkisi eh, yrittää tekemään päätöksen budjetista. Toisekseen tässä on kyse nimenomaan parlamentin riippumattomista toimivaltuuksissa budjetista päätettäessä, eikä siinä voida ottaa, lähteä rajamaan mitään avo- avainohjelmien käyttöä, kun on kyse nimenomaan työllisyydestä ja kasvusta, jotta voitaisiin vastata nykytarpeisiin ja niiden tärkeäseen toteuttamisasteeseen tässä ehdotukset, joita Jan Olbricht ja minä pystymme teille tarjoilemaan tänä päivänä. Voisin sanoa, että voisimme nyt tässä jollakin tapaa juhlia tätä ensimmäistä monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista mutta siitä huolimatta meidän täytyy arvokkaasti ottaa huomioon se, mikä on, mitkä ovat parlamentin toimivaltuudet budjettia laadittaessa budjetista päätettäessä. Kiitos edustaja Tomaa näistä ehdotuksista, jotka ovat kiistämättä suuri harppaus eteenpäin, suuri etenemisaskel. Ja nyt parlamentin pitäisi löytää hyvin elegantti tapa lähestyä tässä kysymyksessä ja miten me voisimme hyväksyä ää, äh, muut näkemykset. Edustaja Olbricht on poissa. Ymmärrämme, että hänen oli vaikea tulla tänne. Ilmailuliikenne on joskus ongelmallista ja sen takia edustaja Fernandes voi nyt käyttää puheenvuoron edustaja Olbrechtin nimessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tässä nyt kollegani suulla, yhteisesittelijän suulla monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Haluaisin kertoa myöskin oman kantani ja haluaisin onnitella kumpaakin esittelijää erinomaisesti tehdystä työstä ja myöskin siitä kunnianhimosta, jota heidän ehdotuksensa heijastelee ja niistä tuloksista, joita he ovat saaneet aikaan. Ensinnäkin muistuttaisin mieleenne, arvon komissaari, kun on kyse monivuotisesta rahoituskehyksistä, nyt olisi hyvä aika lisätä joustavuutta – ja samalla taistella muutosten puolesta. Usein tämä on ollut asia, joka on törmännyt neuvostossa tiilimuuriin. Revisio saatiin aikaan niin myöskin joustavuutta saatiin lisää onneksi, koska muuten hätätilanteissa, joihin unioni on joutunut, varsinkin pakolaiskriisin yhteydessä, tilanne on ollut suorastaan katastrofaalinen. Taas arvion kautta ei olisi voitu millään tavalla reagoida ilman joustoa. Parlamentti on peräänkuuntanut lisää joustavuutta ja parempaa varanhallintoa ja enemmän vastuutilinvelvollisuutta, koska kyse on yhteisistä intresseistä. Ja 80 prosenttia määräystä on kyseessä. Revision tarkoituksena, tarkastamisen tarkoituksena on tarjota kansalaisille mahdollisuuksia ratkaista näitä ongelmia, joita unionilla tällä hetkellä on. Siksi meillä ei pitäisi olla minkäänlaisia varaumia. Ja mitä neuvoston kantaan tulee, meillä on mahdollisuus nyt neuvoston kanssa keskustelussa saada aikaan lisäjoustavuutta. Meillähän on olemassa olevia ongelmia ja tulevia ongelmia. Ja ennen muuta meidän täytyy pystyä luomaan työpaikkoja nuorille ihmisille. Meidän täytyy käyttää joustoa ilman minkälaisia varaumia epäröimättä. Ja kokonaismarginaalia täytyy voida hyödyntää. Se, että joustovälinettä on nyt kasvatettu, tulee auttamaan hätätapauksissa – ja käyttämättä jääneet varat erityisvälineen kohdalla, kuten solidaarisuusrahaston kohdalla ja mukautusrahaston kohdalla. Näitäkin varoja voidaan käyttää hyväksi, eli käyttämättöjä varoja. Ja mitä tuleviin toimiin tulee, jotka ovat keskeisiä Euroopan unionin kannalta, Mikäli nämä asiat halutaan hoitaa, meidän täytyy voida mukauttaa budjettiamme. Pidän hyvänä sitä, että neuvostossa on yksimielisyys. Neuvosto vihdoinkin päätyi kantaan, joka on sen omienkin etujen mukainen. Joten nyt ollaan siinä tilanteessa, me ollaan. Neuvosto tuntuu kuitenkin aina olevan jonkinlainen houkutus, ainakin tavalla tai toisella, sitoa parlamentin kädet. Näin neuvostolla on tapana tehdä aina ei tätä kuitenkaan ymmärrä miksi, koska yleensähän parlamentti on neuvoston kumppani. Nämä ovat yleensä sellaisia toimia, joille mitään arvoa sinänsä, vaan pikemminkin ne ovat suorastaan vain mielenilmaisuja, jotka liittyvät joustavuuteen, mutta yksi asia on kuitenkin täysin selvä. Poliittiset lausumat tai julistukset eivät mene perussopimuksen ohi tai yläpuolelle – niin tällainen menee budjettimenettelyiden yli tästä tärkeimpään asemaan. Kun pyritään korjaamaan tai ainakin pidentämään ESIR-rahastoja, niin sanottua Junckerin suunnitelmaa pidentämään ja viemään eteenpäin muita hankkeita, täytyy varmistaa, että näiden julistusten ja julkilausumien vuoksi meidän prioriteettimme eivät jää huomiotta – Yhteiset julistukset tai julkilausumatta ovat äh, sellaisia, että ne eivät millään tavalla aseta kyseenalaiseksi sitä toimintakykyä tai niitä oikeuksia, joita budjettivallan käyttäjillä on. Tämä on sanomattakin selvää. Tästä syystä pistämme merkille nämä julistukset niin Murovatomakin totesi, voimme itsekin antaa erilaisia julistuksia tai julkilausumia, joissa kerromme meidän kantamme ja meidän prioriteettimme. Nähdäkseni tärkeä seikka on se, että ne menestykset, joita aiemmin on saatu aikaan monivuotisten rahoitusten kehysten yhteydessä, ja kun nyt ollaan te- tekemässä monivuotisiin rahoituskehyksiin ja välitarkastusta. Tämä on osoittaus siitä, että me voimme saada hyvät rahoituskehitykset aikaan vuoden 2020 jälkeen. Olen vakuuttunut siitä, että kun parlamentti peräänkuluttaa jatkuvasti suurinta mahdollista joustavuutta ja samalla varmistaa sen, että yhtäkään euroa ei pistä hukkaan, euroa, joka on jo nyt käytettävissä talousarviossa ja mikäli tätä rataa jatkamme ja tartumme haasteisiin ja viemme eteenpäin Eurooppa 20 strategisia tavoitteita ja samalla hoidamme maahanmuuttokysymystä ja taistelemme terrorismia vastaan ja lisäämme turvallisuutta ja luomme vahvempaa yhteistä puolustusta voimme tässä onnistua, mikäli komissio meidän puolellamme ja antaa meille takuun siitä, että voimme tehdä yhteistyötä komission kanssa niin, että ne pelkästään onnistu pistämään tätä revisiota täytäntöön, vaan pystymme myöskin tarttumaan viisaisen kysymyksen, jotka ovat seuraavat rahoituskehykset, jotka toivon mukaan paremmat kuin nykyiset. Kiitos yleisesittelijälle vuodelta 2016. Kiitos siitä, että kerroitte meidän edustaja Olbrichtin näkemystä. Kuulimme Rouva Tomaan. Olisimme erittäin iloisia kuulla nyt komission näkemyksen asiasta. Herra Ottinger, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyötästi herrat, puolivälin tarkastus on komission kannalta historiallinen luonteeltaan. Ensimmäistä kertaa monitusverotuskehysten yhteydessä jo alussa tai pitäen – neuvosto ja komissio päättävät yhdessä parlamentin kanssa, että puolivälissä ajantasaistetaan ja hienosäädetään ja uudistetaan ja korjataan rahoituskehyksiä ja keskustellaan ja neuvotellaan tarkastuksesta. Ja tämä oli parlamentin ajatus. Tehän tämän ajatuksen keksitte, että puolessa välissä rahoituskehyksiä tarkastellaan uudestaan vuonna 2013 toitte tämän ajatuksen mukaan ja taisteitte sen puolesta kynsin hampaan ja onnistutte sen lyömään lävitse. Tämä oli teidän menestystarinanne. Kiitokset kummallekin esittelijälle Rova Tomasille ja herra Olbrichtille, jota edustaa täällä herra Fernandes. Kiitos erittäin asiantuntevasta ja syvällisestä asian osaamisesta ja asian hienosta hoidosta kaikille eri tasoilla. Neuvostossa on marraskuusta maaliskuun alkuun saakka paneuduttu tähän asiaan. Huolimatta tästä pitkästä pohdinta-ajasta olen erittäin kiitollinen parlamentille. Parlamentti on pitäytynyt asiassa ja toiminut suverenalla tavalla. Parlamentti oli epäröinyt, parlamentti on puuttunut nopeasti, mutta perun pohjiin perustamalla tavalla tähän puolivälin arviointiin. Ja sitten kun artikla 50 on aktivoitu Lontoosta käsin, silloin Euroopan tilanne muuttuu kaikkien asioiden osalta, jotka liittyvät eurooppalaisiin asioihin, muuten mukaan tämä talousarvio. Talousarvio on siinä keskeisessä asemassa muuttuvien asioiden joukossa. Olen kiitollinen siitä tavasta, miten nopeasti ja syvällisesti ja asiallisesti budjettivaliokunta sekä puheenjohtajan että esittelyiden ja poliittisten ryhmien tasolla on tähän asiaan tarttunut ja ottanut huomioon asian tilan. Komissio ymmärtää hyvin sen, että teidän kannaltanne nämä lisää julkilausumat tai julistukset aiheuttavat vähintäänkin keskustelua. Siksi ymmärrämme myöskin, että annette antanut yksipuolisen julistuksen, joka selkeäksi, selväksi tekee sen, minkälaista perustuslaatista kantaa parlamentit se edustaa juriselta kannalta, mutta mikä parlamentin käsitys asiasta poliittiselta kannalta kun on kyse yhdistyneestä kuningaskunnasta ja budjettikeskusteluista, joihin maan tuleva asema tulee vaikuttamaan. Nyt edessä oleva paketti, jonka minusta on hyväksynyt ja joka parlamentille on esitetty, sen osalta pysymme edelleenkin komission tekemässä ehdotuksessa. Mutta tässä on merkittävä estystä saatu aikaan, kun on tarkastellut Euroopan tasolla tehtävien, tehtävien täyttämistä vuosina 2017-2018 ja vuoteen 2020 mennessä. Tehtävien hoito tulee helpottumaan, koska nyt joustavuutta on saatu lisään. Mitä tulee eri budjettikappaleisiin ja budjettivuosiin, niiden välillä tai mitä puhutte lukuihin ja vuosiin tulee, niiden väliä voidaan nopeammin ja tehokkaammin siirtää rahaa, niitä voidaan vastata uusiin haasteisiin. Painopisteitä voidaan uudelleen määritellä, paremmin voi nopeammin reagoida muuttuvan tilanteeseen. Ja joustavuus tuo mukana myöskin lisää määrärahoja, jotka voidaan aktivoida. Sekä jousto että uudet määrärahat palvelevat erittäin tärkeää tarkoitusperää. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä vastaamalla taistella peristää kasvua ja työllisyyttä näiden avulla. Ja maahanmuutto Euroopan unionin sisällä. Sitä voidaan paremmin hoitaa ja myöskin voidaan tukea naapurimaita, joista ihmisiä pakenee Eurooppaan tämän jouston ja lisämäärän avulla. Ja jousto vaikuttaa muuallekin. Komissio laatii tällä hetkellä ehdotusta, joka tulee esittämään kesäkuussa teille ja Euroopan neuvostolle sen osalta, kuinka puolustusalan tutkimus tullaan hoitamaan ja kuinka jatketaan ja standardisoidaan puolustuskysymyksiä Euroopan tasolla, kuinka niitä hoidetaan Euroopan tasolla tehokkaammin ja kustannustehokkaammin kuin 27 jäsenvaltion tasolla. Tätä varten nykyiset budjettikohdat eivät budjetiluvut eivät vielä riitä, joten puolivälin arviointi rahoituskehysten yhteydessä tarjoaa ensimmäiset välineet sitä varten, että voidaan täyttää uusia tehtäviä, rahoittaa uusia tehtäviä ja niitä tehtäviä, jotka ovat suhteellisen uusia vielä. Täten saadaan enemmän joustovaraa myöskin näiden uusien tehtävien hoitamista varten. Te tiedätte komission antaman julkilausuman. Se oli Italian kannalta erittäin tärkeä ja Italia oikeastaan täyttää velvollisuutensa. Nyt todetaan, että jatkuvasti seurataan sitä kehitystä nuorten eurooppalaisten työmarkkinoilla ja otetaan huomioon 1,2 miljoonaa euroa, jota on lisää määrärahoja tätä tarkoitusta varten. Ja mahdollisesti talousarvion aikana vuoteen 2020 mennessä voidaan antaa lisää varoja jotta voidaan vakauttaa nuorten ihmisten työnsaantimahdollisuudet eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Tarvitsee saada lisää rahaa. Tänään illalla tapaan Maltaan valtiovarainministerin. Ja nyt toivon mukaan neuvostokin käyttää tilaisuutta hyväkseen. 5-6. huhtikuuta tullaan esittämään teille ja neuvostolle samanaikaisesti puolivälin arviota koskeva esitys. Ymmärrän kyllä teidän ajattelukantapanne ja kantanne, mitä tulee näihin yhteisiin julistuksiin tai julkilausumiin, ja mitä tulee henkilö menojen leikkaamisen 5 prosentilla, tilintarkastustuomioistuin on käynyt läpi analyysin tai tehnyt analyysin ja katsoi, että tässä mitään uutta keväällä tarkasteltiin eri instituutioita ja niiden henkilöstökehitystä. Selvää on, että te olette tietystikin aivan tasavertainen budjettivallan käyttäjä. Budjettiasia on ikään kuin tällainen kuninkaallinen oikeus. Ei teidän oikeuksien voi rajoittaa, joten uskon, että tässä kannattaa vain yksinkertaisesti viitata perus, perussopimuksiin ja teidän oikeudellisen asemaanne budjettimenettelyssä. Kiitoksia erilaisesta työstä. Merci, monsieur. Kiitos komission jäsen Oettinger. No niin, mitä esittelijämme ehdottavat aloitteena? Tämä oli jonkinlainen tekstiselitys. Me, me kerromme, mikä on meidän tulkintamme näistä ää, äh, neuvoston julkilausumista. Teidän mielestänne se ei siis ole mitenkään kompromettoivaa, jos ajattelemme sopua, johon pitäisi päästä neuvoston kanssa. No, hyvä. Kiitos kannustuksista. Kiitos täsmennyksistä, jonka avulla me voisimme sitten tehdä tarkistuksia ennen puolta päivää keskiviikkoksi 22. maaliskuuta. Valiokunnassa siitä äänestetään 27. maaliskuuta viikon kuluttua sillä tavalla, että huhtikuun ensimmäisenä päivänä täysistunnossa voisimme äänestää siitä. Eli äänestää kannanotosta, jonka parlamentti antaa tästä puolivälin tarkistuksesta. Kuka haluaa vielä käyttää puheenvuoron tästä aiheesta? Edustaja Dupré. Euh, monsieur le président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja, ei tämä nyt ole kovin usein esille tullut asiaa, mutta on kai pakko myöntää, että tämän kaltaisen asiakirjan edessä kaikki on, näyttää olevan hyvältä. Esittelijä on laatinut loistavan mietinnön, laadukkaan, hyvin argumentoidun, hyvin laadullisen ja hyvin kunnianhimoisen mietinnön. Mutta kuitenkin sitten meillä on hyvä komission ehdotus. Muistan hyvin, kun me saimme komission ehdotuksen ja vaikka jotkut meidän ystävistämme vähän maksimalistisina olivat hieman pettyneitä. Mielestäni me kaikki olimme hyvin yllättyneitä siitä, kuinka komissio osoitti hyvää tahtoa. Ja se oli ihan tasapainotettu tämä komission ehdotus. Ja sitten tuli joitakin huolenaiheita, koska oli Slovakian puheenjohtajuus astumassa voimaan. Heillä oli vähän kokemusta, tarvittiin, tarvittiin neuvostossa yksimielisyys. No, Slovakit ottivat asian hoitaakseen ja, ja pääsivät erässä kohtaa lähes yksimielisyyteen. Se oli ihan loistava saavutus Slovakian puheenjohtajistolta. Muistan kuitenkin, että monet valtuuskunnat päämiestensä johdolla olivat jonkin verran huolestuneita. Mutta kun tässä nyt vähän, vähän heitetään vitsiä, niin oli tiettyä jännitystä italialaisten taholta. Komedia dell'arte sujui erittäin hyvin. Siellä oli aivan miehiä ja naisia kyllä esiintymässä. Mutta sitten loppujen lopuksi meillä on nyt kuitenkin hyvä asennoituminen kaikissa poliittisissa ryhmissä. Myös ne, jotka alkumetreillä olivat aika pettyneitä, ovat nyt joutuneet myöntämään, että että kaikki ovat yhdessä rintamassa sanomassa, että tämän tarkistuksen me hyväksymme ne. Ja kuusi miljardia, joista meistä äsken muistutettiin, me ne otamme. Mutta muutama sama näistä niin sanotuista lausunnoista, statements, ne ovat poliittisia julkilausumia. Poliittisia julkilausumia, joiden myötä ei voi lähteä muuttamaan oikeuksia. Tämä on siis yksi, yksipuolinen eh, lausunto, eli jos on kyse kahden budjettivallan oikeuksista, niitä ei voida lähteä muuttamaan poliittisilla julkilausumilla, vaikka se olisi yhteisesti laadittukin. Enkä ymmärrä, minkä takia neuvosto lähtisi sanomaan, että meillä oli oikeutta, kun se itse itselleen suone oikeudet lähteä julkaisemaan tällaisia julkilausumia, yksipuolisia julkilausumia. Se tekee näin, miksi me emme voisi toimia samoin. Tämä nyt voisi olla taas yksi tulkinta. Mutta lopuksi vielä, että Joskus koittaa hetkiä, jolloin on aika huolestunut, kun meillä on kyse EUn legitimiteetti kriisisuhteessa yleiseen mielipiteeseen. Joskus pitää pohtia, josko kaikki ovat tajunneet, kuinka kiireellisiä monet asiat ovat, kuinka meidän pitäisi saada erityisesti vahvempaa kasvua ja enemmän suosia edesauttaa parantaa nuorten työllisyyttä. Me olemme jo menettäneet jotkut kansankerrokset. Nyt meillä on nuoret vaaravyöhykkeessä. Ja toisekseen maahanmuuttavirtojen hallinto. Puhun nimenomaan hallinnasta, eikä sitä, että me alistumme johonkin muuttoliikkeen painostukseen ja sitten äh, terrorismin vastaisen taistelun tehokkuus. Meillä ovat vaalit edessä kahden vuoden päästä. Ne tulevat olemaan tuskallisia niille, jotka äh, uskovat Eurooppaan ja ne, jotka eivät enää usko, niin he ovat myös sitten tavallaan manipulaation uhreja. Kiitos edustaja Depre, kun te muistutitte, että nämä lausumat ovat äh, niiden laatimia, jotka ovat siis yhtä mieltä tästä tarkistuksesta. Tämä voi antaa meille aiheen muistuttaa myös, että budjetista keskustellaan neuvotellaan joka vuosi. Edustaja Kolmel seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensinnäkin lämpimästi kiittää kumpaakin esittelijää tästä perustavanlaatuisesta ja hyvästä työstä. En nyt haluaisi mennä yksityiskohtiin, koska aikaa on kovin vähän. Kenties yksi seikka vain lyhyesti. Tämä liittyy joustavoittamiseen. Kaikki näemme joustavuudena myönteisenä asiana, koska tämä tarkoittaa sitä voidaan joustavasti käsitellä rahaa, mutta tässä ei pidä nyt ajatella, että joustavuus tarkoittaa vain ainoastaan sitä, että kun sopimus on allekirjoitettu, niin ettei sitä pidettäisi enää kiinni tarkoperäistä tarkoitusta varten, vaan joustavuutta, mikä halutaan tämän tavalla, sitä, ja sitä käytetään siten, että alkuperäistä tarkoitusperäistä otetaan rahaa muihin tarkoituksiin. Joustavuus monessa suhteessa ei loppujen lopuksi pysty ratkaisemaan näitä ongelmia, joita meillä on. Joustavuus yksin ei riitä. Vuoden yksityiset sanoo, että tarvitsemme lisää rahaa, lisää rahaa, lisää rahaa. Näin on helppo sanoa, mutta tätä rahaa ei ole, eivätkä jäsenvaltiot ole, ole myöskään halukkaita tätä rahaa meille antamaan. Ja sitten vielä perustavanlaatuinen huomio. Meidän pitäisi monivuotiset rahoituskehykset vaatia uuteen uskoon. Ja kun tarkastellaan uusia rahoitusnäkymiä, meidän pitäisi ottaa mukaan sellainen ajatus, että Euroopan unionin pitäisi voida olla selvillä siitä, mitkä oikeastaan ovat meidän tavoitteitamme, mistä olemme vastuussa, mitkä ovat vastuualueetemme ja ennen muuta, kuka sitten oikeastaan loppujen lopuksi on valmis kantamaan minkin suuruista taakkaa. Voidaan kyllä hienoja korulauseita kehittää päättää siitä, että haluamme tehdä enemmän nuorisotyöttömyyden torjumiseksi tai maahanmuutto-ongelman hoitamiseksi, mutta kun on kyse maahanmuutto-ongelmista esimerkiksi, niin kuin ennenkin, meiltä puuttuu yhteinen käsitys, joka voisi luoda vankan pohjan EU-toimia varten. Sitten toinen aihe, yhteinen puolustuspolitiikka. Tästä voidaan puhua pitkään ja hartaasti, mutta Kuka sitten on vastuussa mistäkin? Kuinka tämä määritellään? Mikä tehdään yhteisiä asehankintoja vai kehitetään jonkinlaista puolustusmateriaalimarkkinaa, niin ei tämä ole niin ongelmatonta. Kyllä tästä pitäisi keskustella perinpohja, mutta tällaista on jo. Mutta mikäli haluamme tällaista lisää, meidän täytyy ensin löytää tämän taakse poliittista tahtoa ja sitten katsoa budjettia ja keskustella luvuista, koska Muuten tässä pistetään kärryt vetämään hevosta ja mennään peräillä puuhun. Kiitos, edustaja Böge. Ja, vielen dank, eh, Herr... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensinnäkin kiittää kumpaakin esittelijää. Kiitos myöskin komissaari Öttingerille. Hän puheenvuorossaan osoitti jo tietoymmärrystä sen suhteen, mikä on parametin kannalta tärkeää. Joskus muiden instituutioiden puolella tällainen asenne puuttuu. Ja mitä poliittisiin lausumiin tulee, joita parlamentti on lisännyt, niin tämä on täysin normaalia menettelyä, kun tarkastellaan, minkälaisia lausumia esimerkiksi neuvosto antaa vuotuisten tasoiden menettelyn yhteydessä, niin joskus äh, tämä on aivan normaalia toimintaa, mutta siis minä en näe mitään ongelmaa näissä julistuksissa. Uskon, että merkittävää edistystä ollaan saamassa aikaan vaikeassa tilanteessa. Neuvottelut 2013. silloin on jo nähtävissä, että neuvottelut ovat vaikeita menevät mönkään. Parlamentin neuvottelutiimi silloin keskusteli puheenjohtajamaan kanssa ja puheenjohtajamaa ei suostunut kuuteen kuukauden mielekkäällä tavalla keskustelemaan kanssa, niin sitten loppujen lopuksi syntyi sellainen tilanne, että sopimusmenettelystä saatiin aikaan, mutta ei niinkään asioista. Ja sitten koko tämä asia meni mönkään. Katson tässä kollega Kalfinin suuntaan, joka oli yhteisesittelijä silloin, ja olin hänelle erittäin kiitollinen kyse on siitä, että vaadittaisiin lisää rahaa, vaan haluttiin järjestää myös enemmän joustavuutta, jotta voidaan käyttää määrää, joiden suhteen tiedetään parin vuoden jälkeen, että niitä ei tulla kaikkia käyttämään. Otettiin joustoa tällä tavalla ja sitten monivuotisen rahoituskehysten loppupuolella sitten pystyttiin käyttämään varoja tarkoituksiin, joista kipeästi puuttui rahaa ilman, että tästä tuli mitään suuria ongelmia. Tämä lisäjoustavuus pystyi myötävaikuttamaan siihen, että vuonna 2015 pystyimme tekemään varasiirtoja kriisitilanteessa parlamentin talousarviossakin kohdasta toiseen. Ja tämä oli mielenkiintoinen prosessi. Ja seuraavassa neuvottelussa, kun puhutaan tulevista rahoituskehyksistä, toivon mukaan tämä voidaan toistaa. Mutta yksi sana komission suuntaan. Uskon, että nyt on liian vähän saatu aikaan, vaikka työ on aloitettu. Meidän täytyy myöskin samassa yhteydessä tarkastaa komission valkoista kirjaa. Ja kun on kyseistä eri vaihtoehdoista, mihin suuntaan Euroopan unioni valtiot ja kansalaiset menevät, että mihin suuntaan halutaan viedä. Meidän täytyy jossakin vaiheessa keskustella myöskin valinnoista budjettipolitiikan puolella. Mikä sanomme, että haluamme tämän ja tämän formaatin Euroopan unionin, silloin täytyy tehdä, tehdä myöskin selväksi, kuinka tämä jäsenellään instituutioisesti katsottuna, miten tehtävänjako hoituu alueisten, kansallisten ja eurooppalaisten tasojen välillä, ja kuka sitten maksaa viulut ja kuka maksaa mitäkin. Muuten tästä keskustelussa, muuten tästä keskustelussa ei mitään mieltä. Ja sen puolustusala, puolustusalan tutkimus, sitä koskee pilottihanke, tässä on sama asia kuin muidenkin poliittisten kysymysten yhteydessä. Mikäli me keskitymme johonkin siten, että tehtäviä siirretään Euroopan tasolla, meidän täytyy intensiivisesti keskustella ensin jäsenvaltioiden kanssa, mitä jäsenvaltiot tekevät, mikä niiden, mitkä niiden tehtävät on tässä uudessa rakenteessa, mikä vastuu jäsenvaltiolla on ja mitä toimivaltuuksia on kansallisilla tasoilla ja mitkä kansallisen tason toimet kenties muuttuvat tarpeettomiksi. suoja ja BSE-kriisi, silloin järjestettiin tämä tutkintavaliokunta. Siinä yhteydessä saimme komissiosta tie- riippumatonta tieteellistä tietoa. Samanaikaisesti Saksassa luotiin kaksi uutta kriisin valmiusyksikköä, ja kumpikin tekee erilaista työtä, mutta jompikumpi on kyllä liikaa. Joko se työtä komissio tekee, tai mitä kansallisella tasolla tehdään. Tehtävä, joka täytyy pohtia kuntoon. Nyt äh, jäsenvaltiota katsovat, että mikäli tarpeellista ja mielekästä on, silloin äh, tehtävältä hoidetaan komissiolla, annetaan Euroopan tasolla hoidettavaksi, mikä se on mielekästä, mutta kaikki muut jätetään kansalliselle tasolle. Nähdäkseni tämä on erittäin tärkeä kansallisenkin tason kannalta, ja kun pohditaan äh, tehtävän uusjakoa. Täytyy samassa yhteydessä pohtia myös rahoitusta. Mikä ne tehtävä sieltä Euroopan tasolla katsotaan, kuka sitten rahoittaa mitäkin, kuka tekee mitäkin. Kiitos, kiitos. Tässä on siis tarkoitus saada tietää, mitä Euroopalta odotetaan. Me yritämme nyt tässä saada budjettikohdista rahaa, jotta voimme viedä eteenpäin operaatiot, jotka eivät ehkä ole kaikki EUn toimivaltuuksien piirissä. Sehän on hienoa, mutta kyllä se on aika turhauttavaa meillä on huomenna Rooman sopimuksen 60-vuotispäivän juhlallisuudet, niin kyllä meidän olisi nyt korkea aika tietää, mitä me haluamme Euroopasta ja Euroopalle. Mitkä, mm, mitä voidaan vielä hoitaa kansallisella tasolla tehokkaasti, mitä ei voida. Rouva Tumaa lähtee ja hän saa mukaansa kaikki kiitokset hienosta työstä, jota hän on tehnyt yhdessä kun rikoskumppani Solbrichtin kanssa. No niin, no niin vitsi vitsinä, no hyvä komission jäsen. Meidän täytyy nyt tässä voida pohtia tätä syvemmin neuvoston edustajien kanssa, kun valmistellaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä alkaen vuonna 2020. Loistavaa työtä, loistavaa työtä. Kiitos kaikille niille, jotka ovat osallistuneet siihen. Kiitos komissiolle joka antoi erittäin täsmällisiä näkemyksiä ja lausuntoja siitä, mikä rooli sillä on ollut myös neuvoston ja parlamentin välissä, jotta löydettäisiin hyvä kompromissi. Voidaksemme edetä ja voidaksemme toimia siten, että mikä, mitä tähän mennessä oli koskaan ole voitu toteuttaa, että voisimme lähteä toteuttamaan sitä. Se on meidän sitoumuksemme, velvoituksemme monivuotisessa rahoituskehyksessä. Me tarvitsimme tämän puolivälin tarkistuksen ja uskoakseni kaikki tekijät ovat nyt yhdessä, jotta neuvosto ja parlamentti voivat hyväksyä tämän tarkistuksen. Sehän ei tietysti tarkoita sitä, että joka vuosi käymme myös keskustelua aina seuraavan vuoden talousarviosta. Kiitos komission jäsenelle. Me kuitenkin vielä jäämme tähän saliin ja me aiomme pitää yhteisen kokouksen Ekon valiokunnan kanssa, jotta voisimme tarkistaa asia toisesta varsin tärkeästä aiheesta, kun EFSin, ei, sanoo puheenjohtaja, kyllä, niin, EFSin kest, laajuuden ja kattavuuden jatkuvuudesta, kyllä, juu, mitäs nyt tapahtuu.